So good afternoon everybody. Colleagues, please take your seats. Hyvää iltapäivää kollegat. Voidaan aloitella, koska meillä on aika tiukka aikataulu tälle päivälle. Aloitetaanpa ensin esityslistan hyväksymisellä. Ja meillä on yksi 56 6, Nobel Food, äh, ja 5, 6, me niiden paikat, jos teille käy. Ja tällä muutoksella voidaan muuttaa esityslistan luonnos. Sitten toinen kohta seuraavaksi PAN puheenjohtajan ilmoitukset. Toivotan tervetulleeksi Envi Saksan Bundestagin edustajat. Matthias Kröte on kutsunut heidät tänne paikan päälle. Oletteko jo paikalla täällä? Ei vielä. Ei vielä, okei. Okay. Ei, ei. Ehkä myöhemmin sitten. Ja sitten 4. Äh, marraskuuta tiistaina 17.30 STOA järjestää tapahtuman ilmastonmaastomuutoshaasteesta Ja tämä on paneeli, keskustelu. Ja se on IPPCn johtaja tulee myöskin kertomaan sieltä tapahtumista ja raportista, joka on hyväksytty sitten Kööpenhaminassa IPCC viidennessä täysistunnossa. COP20 valtuuskunnan jäsenet voivat mennä sinne, katsoa perussa Mutta myöskin muut valiokunnan jäsenet ovat tietenkin kutsuttuja sinne. Sitten meillä on uusi luonnostellut tukiväline. Se annetaan jäsenille käyttää auttaakseen muutosjoituksien tekoa uuselintarvikkeista. Tämä on lainsäädäntötoimien pääosastoon tukiväline teille, joka auttaa sitten teitä valmistelussa näiden muutosten suhteen, tarkastusten suhteen, ja voidaan katsoa vähän niin myöskin kielellisiä tarkastuksia, ja myös sähköpostia tästä on lähetty teille sihteeristön taholta valiokunnasta. Sitten tulkkausjärjestelyt. Tänään meillä on 21 kieltä saatavilla täällä. Viro ja Maltan kielet puuttua. Ja kuten yleistä, meillä on taas sähköisesti saatavilla myöskin nämä tiedot täältä e meeting sovelluksesta Ja tämä myöskin menee verkkoon tämä kokous webstreamingin kautta. Ja nyt voin toivottaa tervetulleeksi Saksan liittopäivien ympäristövaliokunnan jäsenet tänne tervetulleeksi. Herzlich willkommen. Toivottavasti nautitte valiokuntamme kokouksesta. Tervetuloa. So, uh, last thing from this announcement. Viimeinen puheenjohtajan ilmoitus koskee 25. syyskuuta pidettyyn koordinoittujen kokouksen tuloksia 2014. Ja nämä suositukset ovat jätteille sähköisesti. Jos teillä ei mitään sitä vastaan, niin ne voidaan hyväksyä. Hyvä, näin on. Sitten kohta neljä estyslistallamme, joka on aika tärkeää kohta. Kuten ehkä jotkut teistä muistavat, tämän asetuksen pano, siis 528 vuodelta 2012 biosodivalmisteista, ja tämä, sitten tämän yhteys säädöksiin. Tähän oli se artikla 5, jossa todetaan, että komissio pitää tämän vuoden loppuun mennessä hyväksyä tämä, tämän säädöksen mukaiset määräykset. Vaikka tämä takaraja on nyt jo mennyt ohi, niin tätä tilkoitussäännöstä kuitenkaan vielä tähän asiaan liittyen ole tehty. Ja koska tästä on käyty paljon keskustelua myös jäsenvaltioiden ja komission kesken koordinaattorit päättävät, että voidaan kutsua komissio tänne paikan päälle, miksi voit kertoa, että miksi tämä on viivästynyt tämän hyväksyntää ja vastaa sitten jäsenten esittämiin kysymyksiin. Varmaan nyt Björn Hansen, Biosidi ja, ja ympäristöasiain pääosalta komissiosta saisin vaan antaa hänelle puheenvuoro. Hän voi kertoa meille, miksi näitä tärkeitä ongelmia on vielä ratkaistu. Olkaa hyvä, teillä on puheenvuoro. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable members, visitors. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja, arvoisat edustajat ja myöskin vieraat. Oikein paljon kiitoksia siitä, että annoitte meille mahdollisuuden kertoa meille asioiden kulusta, jotka ovat johtaneet komission tekemään päätökseen, jonka mukaan vaikutusanalyysi toimitetaan tieteellisistä kriteereistä ja niiden täytäntöön panosta. Viittasitte äsken biosidituoteasetukseen liittyvän määräajan ja se ei ole tässä päällimmäisenä. Keskeisimmät syyt tehtyyn päätökseen syntyivät kesäkuukausin aikana. Eli kesä, heinä, elo, syyskuun aikana viime vuotta – nämä tapahtumat esiintyvät ja tarkoituksena on laatia tieteelliseen näyttöön perustuvia kriteereitä. Tarkoituksena on panna nämä kriteerit täytäntöön ja arvioida niiden täytäntöön panoa eri lainsäädäntövälineissä – mainitsemieni kuukausien aikana tapahtui kaksi asiaa. Yhtäältä se, että komissio sai tietonsa, että käyttämiemme kriteereiden täytäntöönpano tiettyjen kemiallisten aineiden olemassaolo eurooppalaisilla markkinoilla ja kriteereiden käytön vaikutuksen laajuus taloudellisessa mielessä ja siinä mielessä, miten se vaikuttaisi suhteisimme keskeisimpiin kauppakumppaneihimme. Eli teollisuuden puolelta kerrottiin meille, minkälaisia vaikutuksia tällä muutoksella olisi, mutta lisäksi myöskin laaja-alaista tieteellistä keskustelua käytiin näiden kesäkuukausien aikana tästä aiheesta. Ja tämä näkyy parhaiten lukuisissa kansainvälisissä alan lehdissä esitetyissä pääkirjoituksissa, muistaakseni 18-19 lehteä ilmoitti siitä, että komission tekemät päätökset eivät perustuneet tieteelliseen näyttöön ja tästä syystä olivat perusteettomia. Ja näistä kahdesta mainitusta syystä, eli yhtäältä sekä taloudelliset että tieteelliset edustajat esittivät nämä kriteerit ja to- toteamukset, ja tästä syystä päädyimme siihen ratkaisuun, että arvioimme uudelleen tilannetta. Eli Ensinnäkin näitä tieteellisiä kriteereitä, niitä pitäisi arvioida uudestaan ja sitten arvioida vielä kriteereiden täytäntöönpanoon liittyen sovellevat lainsäädäntövälineet. Ja tämän uudelleen arvioinnin aikana kävi ilmi, mikä näkyy myöskin seitsemännessä ympäristön ohjelmassa, ympäristöalan ohjelmassa, josta parlamentti ja neuvosto neuvottelivat näinä kuukausina. Eli tämän seitsemännen toimintaohjelman tekstistä sovittiin parlamentin neuvoston toimesta ja tekstistä löytyy unionin laajuinen tavoite harmonisoitujen tieteellisten kriteereiden käyttöönotto silloin, kun puhutaan endokriinisistä vaurioittavista aineista – ja muista aineista. Ja tästä syystä komissiossa olimme sitä mieltä, että kun niin monia äh, kriittisiä kommentteja on esitetty tieteen puolelta ja ottaen huomioon kesäkuukausen aikana syntynyt laaja-alainen tieteellinen keskustelu sekä parlamentin ja neuvoston puolelta esiintyneet äh, poliittiset kommentit joiden pohjalta, joiden mukaan meillä pitäisi olla johdonmukainen lähestymistapa, niin päädyimme siihen, että lähdemme keskustelemaan harmonisoiduista kriteereistä ja siitä, että niitä sovelletaan kaikissa lainsäädäntövälineissä yhtä lailla. Eli näistä kolmesta syystä päädyimme siihen, että lähdimme arvioimaan tilannetta uudestaan kokonaisvaltaisesti että yksittäisesti ja katsoin, että millä tavalla ne vaikuttavat yksittäisiin lainsäädäntöteksteihin. Tältä pohjalta laadimme etenemissuunnitelman, joka julkaistiin noin puolisen vuotta sitten. Ja tästä etenemissuunnitelmasta selkeästi on luettavissa komission esittämä strategia ja lähestymistapa. Ja toivottavasti tämä nyt omalta osaltaan perustelee riittävän hyvin, miksi emme pääse tähän esitettyyn määräaikaan, mutta tietenkin jos teillä on jotain kysyttävää, niin tietenkin mielelläni niihin pyrin vastaamaan. Kiitoksia. Now, uh, time for question. No nyt teillä on kysymyksiin mahdollisuus. Edustaja Times, olkaa hyvä. Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisa puheenjohtaja. Kiitokset komission edustajalle tästä vastauksesta. Kyse on oikeastaan asiakirjasta, jota on käsitelty hyvinkin pitkään ja sillä on oma historiansa. Ei ainoastaan edellisellä parlamentaarisella kaudella sitä käsitelty, vaan myöskin sitä edellisellä kaudella ja me tiedämme, minkälaisia vaikutuksia tällä, te, tällä näillä aihe, aineilla on lisääntymisterveyteen syöpään ja muiden sairauksien hoitoon. Ja tästäpä syystä olemme jo vuodesta 1999 ottaneet käyttöön yhteisön strategia, mutta varsinaisia toimenpiteitä ei ole koskaan saatu aikaiseksi. Käymiemme keskusteluiden aikana, kun keskustelimme torjunta-aine lainsäädännöstä ei edellisellä, vaan sitä edellisellä kaudella. Kyse oli Hiltrud Breyerin mietinnöstä. Minä olin siinä mukana, koska minä käsittelin aiheeseen liittyvän yhden osa-alueen. Ja silloin parlamentti selkein sanakääntein totesi, että me voi hyväksyä esitettyjä kriteerejä joita teollisuus pitää erittäin epäonnistuneina. Tästä Bryerin tekstistä olemme siis keskustelleet aikanaan ja me olemme myöskin esittäneet ehdotuksiamme selkeiksi kriteereiksi. Olemme keskustelleet sekä neuvoston että komission kanssa asiasta. Ensin annoimme komissiolle riittävästi aikaa selkeiden kriteereiden laatimiseksi ja päädymme siihen, että annamme ai, neljä vuotta käsittelyaikaa. Sama tilanne toistui viime kaudella. Klaasin mietintö hyväksyttiin vuonna 2012 ja siinä uudemman kerran toteamme komission suuntaan, että nyt olisi korkea aika esittää näitä kriteereitä. Eli tämä ei ole mikään tyhjästä temmattu uusi asia, vaan se perustuu siihen, että neuvoston kanssa parlamentti on kellut yhtä lailla kuin komissionkin kanssa, ja me olemme näissä keskusteluissa, keskustelussa esitelleet selkeitä vaatimuksia. Ja niin kuin komission vastauksestakin oli kuultavissa, niin komissio on aloittanut tällaisen kriteeriluettelon luonnostelun vuonna 2010, ja me olemme seuranneet tilanteen kehittymistä, niin kuin nytkin, ja maaliskuussa 2013 hyväksyimme haitta-aineisiin liittyvästä mietinnöstä. Me viittaamme horisontaaliseen ja tieteelliseen näyttöön ja näytön tarpeeseen. Ja olemme aina joka käänteessä ilmoittaneet, että vaikutusanalyysi pitää esittää, kunhan tieteelliset kriteerit ovat pöydällä. Näin parlamentti on aina sanonut. Ja viime vuoden kesäkuussa kaksi ja puoli vuotta asiaa käsiteltyämme pääosasto Envi lähti käsittelemään yksikön sisällä tätä asiaa, eli kriteeriehdotusta, ja silloin oltiin vielä aikataulun mukaisesti asiaa käsittelemässä, eli tämän neljän vuoden aikataulun sisällä. Mutta mitä sitten tapahtui? Yksi, kaksi, paikalle ilmes, ilmestyi teollisuus. Stefan Morell on tehnyt aiheeseen liittyvän dokumentin. Se löytyy minulta, jos joku on siitä kiinnostunut, ja tästä käy selkeästi ilmi, mitä sen jälkeen tapahtui. Eli nämä konsultaatiot alkoivat, ja 7. kesäkuuta 2013 Bayer-niminen yritys lähetti sähköpostiviestin asiasta vastaavalle väräpaa johtajalle ja vaatii välitöntä vaikutusanalyysiä näistä kriteeristä. Ja 17. päivää, siis 10 päivää myöhemmin, 65 tieteen edustajaa on yhteydessä Enloverin, eli tieteellisen yksikön päällikköön komission puolelta ja toteavat, että nämä keskustelut eivät oikeastaan seuraa tieteen viitoittamaa tietä ja Parisen viikkoa myöhemmin, toinen heinäkuuta, eli aika olisi vielä ollut riittävästi aikaa, äh, aika olisi ollut riittävästi aikaa asian käsittelyyn, ja Catherine Data pyydettiin välittömästi aloittamaan vaikutusanalyysin teko. Ja kuukautta myöhemmin, 13. elokuuta, tieteen edustajat jotka todellakin ovat paneutuneet tähän asiaan, jotka tietävät parhaiten asiasta, toteavat, että tämä 65 tieteen edustajan kommentti on aivan tyhjän kanssa, aivan harjaan johtavaa tietoa. Lokakuussa 2013, ainakin omien tietojen mukaan ja tältä TVDltäkin nämä tiedot löytyvät, niin Endloverin kanssa on keskusteltu ja on huomioitu sekä nämä 65 tieteen edustajan että huipputieteilijöiden kommentit ja todettiin, että tässä nyt ollaan aivan hakoteilla. Ja nyt kysyisinkin komissiolta seuraavaa. Voitteko vahvistaa seuraavan tiedon? Bayerin mukaan tulo ja tämän 65 henkilön ryhmän interventio vaikuttivat komission tekemään päätökseen vaikutusanalyysin tekemiseksi. Ja toinen kysymykseni kuuluu, että voitteko vahvistaa myös sen tiedon, että tiete- tieteilijäryhmän esittämä huolenaihe on perusteeton ja että asiat etenivät juuri äsken mainitsemallani tavalla. Ja vielä pari huomiota aiheeseen liittyen. Mitä tulee kriteereiden julkiseen käsittelyyn, meillä on seitsemäs toimintaohjelma, Aikataulutus, sekin löytyy, johon komissio juuri äsken viittasi. Ja tästä käy selkeästi ilmi, että molemmissa ehdotetaan asian horisontaalista käsittelyä. Ja tämän horisontaalisen käsittelyn aikana tarkasteltaisiin sekä syntyviä kustannuksia, että myöskin niitä etuja, joita syntyy näitä eri vaihtoehtoja käyttäen. 26. syyskuuta 2014 komissio julkisti tiedot tästä alkaneesta konsultaatiosta, mutta voin vain sanoa, että kyse ei todellakaan ole horisontaalisesta konsultaatiosta, keskustellaan vain ainoastaan biosideista ja torjunta-aineista. Eli tässä on jäänyt huomioimatta vesialan direktiivi, kosmetiikkadirektiivi ja muut. Ja oikeastaan tässä keskitytään vainostaan sosiaalistaloudelliseen vaikutukseen, eikä siihen, minkälaista etua näiden tiettyjen kriteereiden käytöstä voisi olla. Joten tämä on ristiriidassa seitsemännen toimintaohjelman ja roadmapin kanssa. Ja nyt kysyisinkin komissiolta, että miten aiotte varmistaa, että sovelletaan todellakin kriteereiden horisontaalista käsittelyä ja että myöskin eri vaihtoehtojen hyötypuolet analysoitaisiin ainakin paremmin kuin tähän mennessä. Ja lopuksi kysyisin vielä, että missä vaiheessa komissio aikoo esittää delegoidun säädöksen aiheeseen liittyen, sillä mielestäni nyt on korkea aika toimia. Kiitoksia. Grazie e ora la... Kiitoksia. Sitten Marius, Matias Kroop seuraavaksi. Kiitoksia. Pats taas oikeastaan otti tässä paljon asioita esille, että minäkin haluaisin puhua. Ja me olemme jo vuodesta 2008 katsoneet tätä asiaa pestisidineuvottelujen yhteydessä. Ja niissä pyrimme jo silloin kriteerejä tiukentamaan. Ja 2013 oli tämä myöskin tämä takaraja tässä. Me oli viisi vuotta aikaa, viisi vuotta aikaa tehdä tämä, saada aikaan biosidi direktiivi. Ainakin meille on syntynyt selkeästi sellainen kuva, että täällä on joku tiukka loppaus ollut takana, mikä viivästyttää asiaa. Tämä on ainakin se kuva, mikä meille on syntynyt. No, Ehkä hän se voi vastata tähän, mutta ainakin tällä kun meille on syntynyt tähän. Ja asia on parlamentille tärkeää. Eri mietinnöissä ja myöskin lainsäädännössä olemme pyrkineet asiaa ottamaan huomioon, ja nyt komissiolta emme ole sanoneet mitään konkreettista. Me odotamme edelleenkin tuloksia, joten pitää katsoa, kuinka on tätä me sallimme vielä näin tämän asian jäävän, vai pitääkö meidän tehdä jotain tätä vastaan, mitä komissiossa tällä hetkellä tapahtuu. Mutta pitää todeta, että olen kyllä todellakin järkyttynyt, että näin kauan on kestänyt ja me odotamme vielä, vaikkakin tämä on valiokunnassa ollut erittäin paljon esillä. Grazie. E adesso il collega Gerbrandi. Edustaja Gebrandi, olkaa hyvä. Mr. Chairman, I'm, I'm not... Kiitos puheenjohtaja. En lähde toistamaan sitä, mitä Bart Stas ja Matiat Grotte jo esittivät. Minulla olisi yksi kysymys ja yksi kommentti. Lähdetään liikkeelle tästä kommentista. Me kaikki tiedämme, että ehdotukset olivat valmiina ympäristöpääosastossa julkaistavaksi ja oli poliittinen päätös jolla estettiin niiden julkaiseminen. Kyseessä oli siis poliittinen päätös, ja koskapa Juncker komissio valittuna puheenjohtajana tällä korosti sitä, että komissio on poliittinen toimija, ja yksittäiset komission jäsenet ovat poliitikkoja hekin. Niin minusta on aika lailla omituista, että nyt keskustelemme komission virkamiesten kanssa – Jatkossa tätä keskustelua tulisi minusta käydä komission jäsenen kanssa. He ovat poliittisessa vastuussa niistä poliittisista päätöksistä, joita tehdään tässäkin prosessissa, joka on nyt ikään kuin kidnappattu. Ja koska komission jäsen eikä DG ympäristö, vaan pikemminkin pääsihteeri oli tästä vastuussa, niin minun mielestäni tämä poliittinen keskustelu pitäisi käydä puheenjohtaja Baroson kanssa ja kenties jatkossa sitten Junckerin kanssa. Mutta tämä oikeastaan on enemmänkin kommentti ja huomio jatkoa silmällä pitäen. Jos he ovat poliitikkoja, niin mekin olemme poliitikkoja ja meidän täytyy keskenämme keskustella tästä. Kysymykseni olisi seuraavanlainen. Nyt on kyse tieteellisistä kriteereistä. Toki komission virkamies mainitsi, että tietyt tiedemiehet, tutkijat ovat epäilleet sitä tieteellistä perustaa, jolle tämä ehdotus pohjaa. Jos Bart Stassin analyysi on oikea, niin nämä argumentit eivät ole kovinkaan vankkoja. Mutta minun kysymykseni kuuluu, että jos keskustelemme tieteellisestä kriteereistä, niin taloudellinen vaikutushan ei sitten enää ole niinkään merkittävä, koska kyse on kaiken taustalla, kaiken pohjana olevasta tieteestä. Kun ajattelemme prosessia, äh, jossa tunnistetaan tieteelliset tosiasiat prosessin takana, niin miksi tätä ei voitu keskeyttää ja vaatia sitten vasta myöhemmin vaikutusarviota? Tiedehän nimenomaan piti tieteellinen tilannehan piti selkeyttää ja taloudelliset vaikutukset sitten tulevat myöhemmin käsiteltäväksi. Kenties komissio voisi vastata tähänkin. Kiitos. Grazie. Adesso la parola alla collega Kiitoksia sitten edustaja Hauken, olkaa hyvä. Thank you very much. Just to, uh, I, I absolutely... Paljon kiitoksia. Olen täysin samaa mieltä kollegoiden kanssa. Nyt meidän täytyy todellakin käydä poliittisluonteista keskustelua. Jos tällaisia päätöksiä tehdään, jotka ovat ristiriidassa sen suhteen, mitä me olemme täällä päättäneet ja mitkä ovat ristiriidassa seitsemännen toimintaohjelman kanssa, Ja jos ei huomioida tieteellistäkään näyttöä, meillä on Tanskassa teetetty viime vuonna ja tämän vuoden alkupuoliskolla tieteellistä, tieteellisiä tekstejä, joita kukaan ei ole kiistänytkään. Ja näiden tekstien mukaan syntymättömään lapseen nämä vaikutukset ovat huomattavia. Tämän vuoden puolella on tehty myöskin tutkimus lisääntymiskyvystä ja nekin ovat selkeitä, joten asian täytyy puuttua. Lisäsin tähän vielä sen verran, että meidän tulisi tukea Ruotsia. Ruotsi on tietääkseni lähtenyt käräjöimään komissiota vastaan, koska tässä ei noudateta lainsäädäntö tai omia lupauksia ei ole noudatettu, ja tämä on kyllä aika lailla tyrmistyttävää. Eli että teollisuus lobbaamalla voi vaikuttaa tilanteeseen ja väittäen, että heitä eivät kiinnosta tällaiset näkymät laisinkaan, miten tämä tilanne vaikuttaisi syntymättömiin lapsiin, joten meidän tulisi tukea Ruotsia tällä tiellä ja vaatimalla vaatia toimia olemalla yhteydessä vaikka Catherine Dayhin tai muihin, koska tässä nyt ollaan vain koko ajan heittämässä kapuloita rattaisiin. Kiitoksia. Ja nyt muita puheenvuoropyyntöjä. Näitä ole vain, että annetaan komissiolle puheenvuoro vastauspuheenvuoro varten. Grazie mille, signor Presidente. Uh, eh, schönen Dank. Uh, wel mange tak uh, eh, for the many uh, questions. Kiitoksia paljon kaikilla kielillä näistä monista kysymyksistä. Teen parhaani, jotta voin vielä selkeyttää ja käsitellä pidemmälle. Toivottavasti voin myös vastata esitettyihin kysymyksiin. lähden liikkeelle helpoimmasta päästä. Eli malttakaa nyt mielenne vielä. Kaksi niin sanottua merkittävää kysymystä tässä asiassa. Voin vahvistaa, että olemme teollisuudelta saaneet valtavasti yhteydenottoja, jotka sitten johtivat vuoden 2013 kesän tapahtumiin. Tämä oli yksi niistä merkittävistä tekijöistä, jotka johtivat siihen, että komissio päätti toteuttaa tieteellisen kriteeristön täytäntöönpanon ja sen vaikutusarvion lainsäädäntöön laajasti ymmärrettynä. Mutta toteaisin, että se yksi sähköposti, johon tällä viitattiin, oli yksi lukuisista yhteenotoista komission suuntaan. Mutta toki se selkeästi toi oman panoksensa siihen, että komissio sitten teki päätöksen, jonka mukaan on välttämätöntä tutkia niiden väitteiden todenperäisyys, jota teollisuus on meille esittänyt. Sitten toinen määrit, merkittävä seikka, nimittäin nämä 56 tutkijaa tai oikeastaan varsin merkittävien kansainvälisten tieteellisten julkaisujen pääkirjoitukset. Ja kyllä voin vahvistaa, että Cloverin ja tieteellisen asiantuntijan välisen kokouksen johdosta totesimme, että ne kysymykset, jotka nousivat tieteilijöiden kommenteissa esille, ovat sellaisia seikkoja, joilla tunnetusti on tieteellinen tuki takanaan. Ja toisaalta ne eivät sitten merkittävästi vaikuttaneet itse kriteereihin. Puolustukseksemme komissiossa sanoisin vielä, että nämä arvostetut kansainväliset tiedemiehet tiedejulkaisuissaan ja pääkirjoituksissaan kyllä jättivät pois tai unohtivat viittauksen siihen työhön, jonka he katsoivat olevan epätieteellistä. Näin ollen komissiolle oli kovin vaikeata arviota, arvioida hyvin täsmällisesti sitä, mihin osaan tässä tieteellisessä näytössä tie, asiantuntijat olivat tyytymättömiä ennen kuin sitten oli tämä kahdenvälinen tapaaminen. Se tosiasia, että niin monet pääkirjoitukset tai päätoimittajat näissä julkaisuissa esittävät niin tiukkaa kritiikkiä komission tekemää tieteellistä työtä kohtaan ja että myös monet kansainväliset tutkijat yhtyivät näihin näkemyksiin allekirjoituksillaan, johtivat siihen, että komissio päätti, että on välttämätöntä arvioida – näiden väitteiden todenmukaisuutta. Mutta aivan niin kuin sanoin, niin Anne Gloverin työn ansiosta, kun yhden päivän kokoukseen saatiin kootuksi nämä näkemykset ja tältä pohjalta nyt voimme todeta, että kokouksessa sovitun mukaisesti ne epäselvyydet ovat olleet tiedossamme jonkin aikaa ja niitä on jo työstetty sitten vuodesta 1999 ja strategian tarkoitus on nimenomaan pyrkiä tilannetta selkeyttämään. No sitten, jos palaisin tiekarttaan ja vaikutusarviointiin ja vasta julkaistuun julkiseen kuulemiseen. Tiekartasta näette, että Tarkoituksemme on arvioida sekä hyötyjä että kustannuksia. Aikomuksemme on kehittää myös horisontaalisten kriteereiden arviointia kautta lainsäädännön aivan erityisesti näissä kuudessa lainsäädäntövälineessä, jotka aivan erityisesti mainitsevat hormonaaliset haitta-aineet. Tarkoituksemme on toimia juuri näin. No sitten kysymykset julkisessa kuulemisessa – mehän kävimme aika lailla keskustelua siitä, toteuttaisimmeko hyvin laajan, kattavan kuulemisen, jossa olisi paljon kysymyksiä, vaikka sitten hyvin räätälöity kysymys niistä kysymyksistä, joista halusimme lisätietoa. Katsoimme loppujen lopuksi, että tämä jälkimmäinen olisi meidän hyödyllisemme lähestymistapa. Otimme huomioon myös vastausajan. Tämä ei tietenkään tarkoita sitä, ettemmekö katsoisi itse vaikutusarviointia ja sen tuomia etuja. Tarkoituksemme on toteuttaa tässä tarjouskilpailu, jonka kautta saamme apua tähän, mutta se ei tietenkään vaadi sitten kriteerien, vaikuta sitten kriteerien luonteeseen. No sitten avoin kysymys, jossa voin ikään kuin suhteellistaa tätä asian käsittelyä. Toivon, että se mitä juuri sanoin asettaa asiat oikeisiin mittasuhteisiin. Meillä on kahden tyyppisiä väitteitä julkisista, äh, huomattavista vaikutuksista ja toisaalta huomattavista epävarmuustekijöistä tieteellisellä alalla. Meidän täytyy huomioida tiedonannon laajuus. Toisaalta aivan niin kuin mainitsin, tämä tieteellinen kysymys on nyt ratkaistu. Ja sitten huomattavat vaikutukset teollisuuteen. Nimenomaan vaikutusarvioilla pyritään puuttumaan tähän kysymykseen. No, sitten kysymys siitä, miksi me teemme vaikutusarviota tieteellisistä kriteereistä. Tässä haluaisin jälleen kerran viitata tiekarttaan. Tiekartasta näette, että meillä on useita vaihtoehtoja tieteellisten kriteerien osalta. Kaksi vaihtoehtoa tässä ovat se, otetaanko vai eikö oteta mukaan kategoriat. Tämähän oli osa parlamentin valiokunta-aloitteista mietintöä, että tätä halusitte, mutta me vaikutusarviossamme lupasimme tutkia sitä, pitäisikö kategoriat sisällyttää tähän tieteelliseen kriteeristöön. Ja sitten varsin teknisiä kysymyksiä. Puheenjohtaja kyte, kyse kyse kriteerien äh, potenssista äh, tuli esille ja me arvioimme sitä, pitäisikö tämä ottaa huomioon kriteeristöissä yhtenä politiikkavalintana. Te näette tiekartasta, että tässä on vaihtoehtoja, jotka liittyvät tieteellisiin kriteereihin ja on totta kai myös vaikutuksia ja etuja ja aiomme arvioida tätä kokonaispakettia. Luulen, että tiettyjä kommentteja minun ei tarvitse enää kommentoida, jollei nyt sitten ole vielä lisäkysymyksiä. Kiitos. Grazie. E- Kiitoksia. Ehkä sitten seuraava kohta esityslistalla, mutta ennen kuin mennään seuraavan kohtaan. Niin, Kollirettin edustajia on sen. Eh, tota, tuleeko tänne näin? He kuuntelevat myöskin tämän valiokunnan työtä täällä. Sitten seuraava kohta Eli muutimme siis esilistan järjestystä. Eli mennään kohtaan kuusi. Jäsenvaltio myös rajoittaa muuntokeisten kasvien kiljelyä tai kieltää se alueellaan. Tämä ehdotus on ollut jo pitkän aikaa täällä esillä. Tämä on vuonna 2010 heinäkuulta lähtöisi. Ja meillä heinäkuussa 2011 me hyväksymme ensimmäisessä käsittelyssä kantamme tähän. Ja sitten 2014 heinäkuussa neuvosto sai aikaan poliittisen yhteisymmärryksen, joka hyväksyttiin sitten Strasbourgin ensimmäisessä täysistunnossa loman jälkeen. Joten näin voimme antaa sitten neuvotteluun tässä Joten annetaan sitten esittelijälle, Fredrik Riisille puheenvuoro. Hän voi esitellä meille aiheen. Olkaa hyvä. Minä niin, olen täällä puheenjohtaja. Olen paikalla, vaikkakin käsittelyjärjestystä hieman muutettiin tänään. Uskoisin, että kuudessa seitsemässä minuutissa pystyn tämän aiheen esittelemään. Tämä aihe on ollut pitkään jumissa, joten tässä valiokunnassa me emme halua haskata aikaa, mutta haluamme totta kai hoitaa asian hyvin. Täytyy huomioida myös kolmikantaneuvottelijan aikataulu. Jumitus on oikeastaan ollut aiheena ensimmäisessä näkemysten vaihdossamme syyskuun alussa. Euroopan tasolla muuntogeenisten viljelmien ja asioiden hoito ei etene. Ja tässähän kyse on siitä, että myönnettäisiin uusia lupia, jopa, joka olisivat äh, vankemmalla perustalla. Ja sitten taas mahdollistettaisiin, että tietyt jäsenvaltiot voivat halutessaan tietyllä perusteella kieltää äh, muuntogeenisten kasvien viljelyn. Juncker ei ole oikeastaan muuta sanonut aiheesta heinäkuussa eikä myöskään näissä kuulemisissa poliittisissa ryhmissä, kun hän on useaan otteeseen vaatinut sitä, että päätöksentekoa pitäisi radikaalisti uudentaa GMOiden osalta. Tässä Silja minä olemme olleet asiaa käsittelemässä ja olemme oikeastaan tulleet eh, kutakuinkin samaan lopputulemaan. Eli haluamme lisää joustavuutta jäsenvaltioille mahdollisuuksia joustaa silloin, kun ne haluavat. Ja tarkoitus on päästä myös suurempaan oikeusvarmuuteen. Tämä on äh, direktiivin suurin muutos silloin, kun kyse on GMOiden äh, levittämisestä. Euroopan parlamentti on ottanut kantaa varsin yksimielisesti, massiivisesti, jos näin voi sanoa, heinäkuussa 2011. Haluan muistuttaa tästä, että 548 ääntä puolesta annettiin. Tämä on selkeä kanta. Ja oikeastaan tässä tulee esille se kunnianhimon taso, johon me pyrimme ja joka minunkin esittelijänä on muistettava. Me olemme siis heinäkuussa hyväksyneet virallisen kannan. No sitten olen jättänyt 33 tarkistusta, en käy niitä kaikkea lävitse, vaan tässä on 4-5 tärkeää kohtaa. Ja neuvoston kantaa minusta pitää näiltä osin parantaa. Tässä on tämä ensimmäinen vaihe neuvoston tekstissä, eli uusi menettely, joka on mahdollinen opt-out-menettely. neuvoston versiossa tässä lupamenettelyvaiheessa, vaiheessa, silloin kun kyse on GMOista, niin jäsenvaltiot, jotka niin toivovat, joutuvat ja tämä on todellakin pakollista, käymään lävitse tämän vaiheen yksi ja sitten komission kautta käsittelevät tätä kysymystä, esittävät äh, näkemyksensä komissiolle ja jos yritykseltä sitten äh, lupaa evätään, niin sitten voidaan tarttua vaiheeseen kaksi ja ryhtyä kansallisesti tiettyjen kriteerien pohjalta kieltotoimiin. Meillä on olemassa lista näistä mahdollisista tekijöistä, sosioekonomiset vaikutukset, maatalouspolitiikan tavoitteet ja niin edelleen. Eli nämä kriteerit olivat nimenomaan keskustelun keskiössä ensimmäisessä käsittelyssä ja me pidämme näistä kiinni parlamentissa. Minä en ole ainut, joka näkee tiettyjä varaumia tämän äh, uuden mekanismin tehokkuudessa. Selityksiä toki komissio on meille tästä esittänyt, mutta emme ole aivan vakuuttuneita niistä tämä menettely ei ole koskaan tullut testattavaksi. Biosidit, biosidit joskus mainitaan, mutta ei tämä ole ollenkaan sama asia. Tämä todella on polttava aihe. Jos neuvosto todella haluaa saada selkeän oikeusvarpuuden, niin on hyvin tärkeää, että jäsenvaltiot joutuvat perustelemaan tilannetta. Puhun edelleenkin tässä vaiheesta yksi ja tarkistuksesta 22. On hyvä yksinkertaistaa tilannetta ja sen takia on oltava jo mainitut kriteerit. No sitten oikeusvarmuuskriteerit ja myös avoimuus. Jäsenvaltioiden on perusteltava tilanne, että Olisi järkevää pidentää määräaikaa, joka jäsenvaltioille myönnetään. Minä ehdotan tässä 100 päivää 30 päivän sijaan, mutta en ole tässä kantani lyönyt lukkon. Masurunis kollega on esittänyt omia argumentteja. Neuvostollakin on omat argumenttinsa näistä määräajoista, eli olen valmis kuuntelemaan kantoja määräajoista. No sitten turvautuminen vaiheeseen kaksi. Milloin vaihe kaksi aktivoituu? Vain silloin, jos vaihe yksi on jo käyty lävitse. Eli käytännössä tässä tämä vaihe kaksi jää ikään kuin hieman syrjään, marginalisoituu. Ja minun mielestäni tämä on direktiivin päätavoite vastaista tavallaan. Tarkoitushan on mahdollistaa parempi joustavuus jäsenvaltioille. Eli palaisin tähän aiheeseen eh, tarkistukseen 24 ja ensimmäiseen lauseeseen, jossa poistetaan tämä ehdollisuus ja tarjotaan todellinen toinen vaihtoehto jäsenvaltioille, jotta ne voivat käyttää tai olla käyttämättä ikään kuin samanarvoisia kortteja tässä pelissä. Tämä ehdotushan on suoraan sen henkinen, joka meillä on vuodelta 2012 Tanskan puheenjohtajakaudelta. Kenties voin esittää kysymyksen komissiolle tässä yhteydessä. Te itse olette lukuisia kertoja puhunut, puhuneet niiden välineiden laadusta, joita jäsenvaltiolle annetaan käyttöön. Ettekö, ettekö katso, että tämä lähestymistava tarkistuksessa 24 vastaa enemmän 2010 henkeä kuin tämä kanta, johon nyt on päädytty. Ja kolmanneksi, aivan erityisesti tästä vaiheesta kaksi, on hieman sellainen vaikutelma, kun lukee neuvoston tekstiä, että se, mikä oli pääaihe meille, nyt tässä asetetaan, ajetaan syrjään. Jäsenvaltiolla olisi tässä kaksi vuotta sitten, kun määräaika on myönnetty, eikä ole mitään selityksiä. Ja sitten kohdassa viisi puhutaan kompensaatioista jäsenvaltioille, jotka voisivat mahdollistaa esimerkiksi tietyt maantieteelliset rajoitukset, jos syntyy objektiivisesti uusia olosuhteita. Tämä on kyllä aika lailla kaukana sitä oikeudellisesta varmuudesta, jossa tähän pyritään. Eli kenties sitten voitaisiin ottaa vankemmalla pohjalla oleva menettely, johdonmukaisempi menettely käyttöön tässä kohtaa. Olen saanut selkeän mandaatin Euroopan parlamentilta. Suurin osa tarkistuksista, jotka tässä esitän, vaikeista kysymyksistä, hyväksyttiin ehdottomalla enemmistöllä kenenkään ei tule olla yllättynyt, jos olen esittänyt uudelleen tämän avoimen listan kriteereistä, niistä perusteista tarkistuksessa 24. Eli tässä oli tämä toinen kiistakapula. Tässä on lista, joka on hyvin lähellä sitä työtä, johon Corinne Lepage omassa työssään päätyi vuonna 2011 ja pidin kiinni tästä täydentävästä luonteesta ympäristökriteerien osalta, joihin jäsenvaltiot voivat vedota. Nämähän perustelevat jo osaltaan oikeusperustan muutoksen, jos sellainen tulee kysy- kyseeseen. Meillä on ollut näkemyseroja ensimmäisessä käsittelyssä, kun ajatellaan EFSAn roolia. Keskustelu tästä on edelleenkin käynnissä kollegatkin ovat tietoisia siitä, että riskin hallinnassa EFSalla on selkeä rooli ja toisaalta on selkeä äh, työnjako jäsenvaltioiden ja EFSAn välillä. EFSA on tässä hallinnoijana. Jotta päästäisiin turvallisuuteen, varmuuteen ja tasa-arvoisuuteen, tasapuolisuuteen, niin oikeastaan meillä on tässä tarkistus rinnakkaiselosta, jonka mainitsin jo syyskuussa. Rinnakkaiselo geenimuunneltujen ja ei-geenimuunneltujen kasvien välillä. Sitten tarkistus 29, sielläkin tärkeä kysymys, eli saastuttaja maksaa periaate. Kun tar- puhe on talousasioista. Sitten 27, eh, ennakoitavuus ja 30 ja 32, joilla pyritään avoimuuteen. Puhuin varsin pitkään. Minusta on tärkeää kuunnella vielä kollegoiden näkemyksiä uudemman kerran. Totta kai meillä on näkemyseroja, mutta näkemykset ovat lähentyneet. Ja ensimmäisessä kolmikantakokouksessa olemme päässeet sellaiseen kantaan esittelijöiden ja varjoesittelijöiden kanssa, että tämä on mahdollisimman hyvä, vankka pohja jatkotyölle. Kiitos. Grazie. Adesso la parola alla collega Costa. Kiitoksia sitten edustaja Köstinger, olkaa äh, Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Riisille tästä ehdotuksestaan. Muistaakseni viime kokouksessamme kävi selkeästi ilmi, että kyse on päivän polttavasta tärkeästä aiheesta ja jokaisella on takuulla oma näkemyksensä aiheesta. Ja nyt esittelijän ehdotukset ovat pöydällä ja mielestäni on erittäin hienoa, että edustaja Riis ehdottaa, että jäsenvaltiot voivat ryhtyä tarvittaviin toimenpiteisiin, jotta heidän alueellaan GMO-tuotteet ja kasvit eivät tulisi heidän alueellaan viljelyksi tai naapurialueella. Tämä on kohta, joka pitäisi jättää tekstiin, mitä tulee ilmoittamis- tai tiedottamisvelvollisuuteen, niin olen samaa mieltä esittelijän kanssa asiasta. Ja mitä tulee ympäristöarviointiin siihen liittyen, Riis ehdottaa, että vuoden 2010 suuntaviivat muuttuisivat sitoviksi. Se on hyvä. Mielestäni olisi paikallaan todellakin tiukentaa tekstiämme tältäkin osin. Hiukan toisilla linjoilla olen tähän riskiarviointiin liittyen, mitä yleisesti ihmiseen ja ympäristöön kohdistuviin riskeihin ja niiden arviointeihin, niin tätä kohtaa on tiukennettu huomattavassa määrin. En voi hyväksyä sitä. Kysehän on direktiivistä, joka antaa jäsenvaltiolle mahdollisuuden kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyyn. Kyse ei ole GMO-tuotteiden tieteellisestä arvioinnista tai sen muuttamisesta. Eli tässä käytetään edelleenkin perinteistä lupamenettelyä ja olen todellakin kannattamassa muutosta, niin kuin Jean-Claude on todennut. Mutta mielestäni tässä tekstissä asiaa ei tulisi käsitellä ja mielestäni se ei kuulu myöskään soveltamisalaan. Ja mitä tulee tähän kaksivaiheen järjestelmään, Sehän on oikeastaan edustaja Riisin lähestymistavan ydin. Vuoden 2012 neuvoston päätökseen tässä viitataan. Periaatteessa on hyvä, jos jäsenvaltiolle annetaan enemmän mahdollisuuksia päättää siitä, voidaanko GMO-tuotteita viljellä alueellaan vai ei. Mitenkä edustaja Riis ajattelee siitä, että kun tämä ehdotus karjuutui jo vuonna 2012, niin miksi tämä menisi nyt läpi? Tästä toki voidaan vielä keskustella ja mitä tulee tähän perustelun luetteloon. Tietenkin on hyvä, että tässä on selkeämmät määritelmät, erityisesti mitä tulee sosiaalis-taloudellisiin vaikutuksiin ja maatalouspoliittisiin tavoitteisiin. Tämä on parannus suhteessa neuvoston tekstiin verrattuna, mutta meidän täytyy vain varoa, ettemme rajoita jäsenvaltioiden pelivaraa liikaa, jos näitä tiukkoja kriteereitä esitetään. Eli jatkossakin pitäisi toimia siten, että jokainen jäsenvaltio voi omien kriteereidensä puoles pohjalta päättää muuntogeenisten kasvien viljelyn kieltämisen. Mitä tulee vielä oikeusperustaan, niin edustaja Riis toteaa, että sovellettaisiin artiklaa 114. Mehän sovimme jo oikeudellisen yksikön edustajien kanssa neuvoston puolelta tästä asiasta. Me kerroimme, miksi sisämarkkinamääräyksiä on sovellettu, eli miksi oikeusperusta on muutettu. Ja nyt kysyisinkin esittelijältä, että miksi hän on sitä mieltä, että ympäristöalan lainsäädäntöteksti tai oikeusperusta olisi parempi ja soveliampi. Tämän ehdotuksen pohjalta voidaan päästä lähemmäs johdonmukaisempaa lähestymistapaa, eli että ne jäsenvaltiot, jotka haluavat kieltää muuntogeenisten kasvien viljelyn mahdollisuuden, niin heillä on sellainen mahdollisuus edelleenkin olemassa, eli etteivät heidän joudu kohtaamaan tällaisia epävarmoja tilanteita. Kiitoksia. Kiitoksia sitten varapuheenjohtaja Patrion Olkava. Puheenjohtaja, hyvät kollegat. Ensin haluaisin kiittää esittelijän tekemästä työstä. Frederik Rissiä, siis kiitän. Hän esittelee tänään meille hyvin tasapainoisen ja kattavan mietinnön, joka heijastelee parlamentin esittämää kantaa ensimmäisestä käsittelystä. Tämä on tärkeää muistaa. Mietinnössä on suurin osa niistä prioriteeteista, joita me olemme puolustaneet SNT-ryhmässä. Oikeusperusta ympäristöalalta, sitten nämä kieltoperusteet ja avoin lista, rinnakkaiselo, toimet, jotta voidaan välttää perinteisen viljelmän saastuminen muuntogeenisillä kasveilla. Ja sitten EFSAn riskiarviot ja lisääntynyt avoimuus tässä kieltomenettelyssä. Henry Kriis esittää tiettyjä lisää tarkistuksia. Tuen niitä, jotka mahdollistavat jäsenvaltioille vastustaa viljelyä niinä kymmenenä vuotena, jolloin GMO-lupa on annettu. 17, 19, 25 ja 26 tarkistukset liittyvät tähän. Nämä mahdollistavat jäsenvaltioille suuremman joustavuuden ja vahvistavat myös oikeusvarmuutta. Katsomme myönteisesti tarkistuksia 10 ja 22. Siellä todetaan, että jäsenvaltioiden täytyy perustella täysin GMO-viljelykielto heti vaiheessa yksi eikä vasta vaiheessa kaksi. Haluaisin kuitenkin esittää esittele kysymyksen. Ovatko jäsenvaltiot kykeneväisiä tässä vaiheessa yksi perustelemaan kiellon, kun ne eivät ole vielä saaneet kaikkia tietoja äh, hakemuksen esittelijältä? Jotta parlamentin kantaa voitaisiin vahvistaa, niin aion jättää tarkistuksia seuraavista aiheista. Ensinnäkin merkintä ilman GMOita jotta ei synty, synny kilpailun vääristymistä. Viljelijöiden pitäisi voida käyttää tätä ilmausta ei GMOita. Eli tein tästä tarkistuksen. Ja toiseksi tarkistus, joka liittyy kieltoperuste listaan ja lisäyksiin siihen voi olla esimerkiksi julkiseen järjestykseen liittyviä perusteita tai sitten näitä saastumisperusteita. Haluaisin myös julkiseen mielipiteeseen liittyvät perusteet tähän. Esimerkiksi niin, että järjestetään vaikkapa kansanäänestys. Ja kolmas tarkistus, tutkimuksen jatkuminen, jossa todetaan, että GMOilla saattaa olla haitallisia vaikutuksia. Neljänneksi, mahdollisuus hakemuksen esittäjän osalta – todeta, onko kyseessä koko unionin alue vai vain tietyt jäsenvaltiot. Kaikkien jäsenvaltioiden ei tarvitsisi tässä tapauksessa vastata tällaiseen pyyntöön, koska esimerkiksi Ranskahan aina vastaisi kielteisesti. Ja viidenneksi muistuttelisin varovaisuusperiaatteesta, joka on syytä ottaa huomioon tässä lainsäädännössä ja sen täytäntöönpanossa. Tämäkin on tärkeää muistuttaa. Tässä puheenjohtaja hyvät kollegat, esittelijä, ne havainnot, ne huomiot, jotka halusin nostaa esille varjoesittelijänä. Kiitoksia. Se olisi edustaja Kirling, olkaa hyvä. Thank you. Um... Kiitoksia. Oli vähän pettynyt näin Rova Riisin muutosotuksiin tai tarkistuksiin eh, monestakin syistä, mutta ei pelkästään siitä, että hän piti aika kiinni, tiukasti kiinni nyt parlamentin kannasta, joka on ihan kuinka johdonmukainen, kuten meidän kantavyyskuvat ovat täällä sellaisia. Täällä meni tietenkin monia erilaisia tarkistuksia läpi. niin hän pitäytyi hyvin tiukasti näissä kiinni. Ja otti uudelleen monata niistä uudelleen esille. Ja meillä on kyllä aika pitkä erotus edessämme jos katsomme tässä vaikka sitten rinnakkaisilla ja muita merkintäasioita, niin tämä tulee hyvin vaikeaksi. Ja asia on se, että sallimmeko, että sallimme jäsenvaltioiden päättävän asioita muista, muilla perusteista asioista kuin ympäristön suojelu perustein. Jos mennään muille aloille, niin voi olla, että tämä ehkä menee läpi sitten enää taas neuvostossa. Ajatellaan tätä ensimmäistä kohtaa. Olin vähän pettynyt, että oikeusperusta muutos. Se on uudelleen taas esille tarkistuksissa. Aika selvää, että neuvoston mielestä tämä pitää olla sisämarkkinaperusta. Ja aika selvää, että paljon tästä lainsäädännöstä olemme puhuneet ja niin vaikka se on ympäristövaikutuksen, tehdäänkin myöskin ympäristö, yhtäläismarkkinoiden pohjalta. Eikä tässä ole mitään ongelmaa sen suhteen, että tässä oli yhtenäismarkkinat pohjana. Miksi sitten Riis haluaa edelleenkin muuttaa tätä perustaa, että vaikeuttaa asioita? Ei minulla mitään tämän lainsäädännön perusperiaatetta vastaan ole sinänsä. Koska hän tässä nyt ole ihmisen terveyden tai ympäristön suojelmista sinänsä. Nämä tavoitteet on jo saavutettu. Ne ovat olemassa yhteisön tasolla jo. Ne ovat riskinarvioinnissa ja lupamenettelyssä jo mukana. Tämä lainsäädäntö ei halua tähän lisätä tätä näin. Ja jos parlamentti taas sitten haluaa näitä muita asioita lisätä, niin silloin tämä epäonnistuu, tämä käsittely, ja meillä ei ole mitään tuosta. Vaikka GMO-lajin sen tunkituin uuden alueelle. Nämä kaikki tämmöiset erot ovat olemassa jo olemassa olevassa lainsäädännössä. Emme voi tämän hyväksynnän jälkeen antaa tänään syyksi sitten kansalliselle kielelle. Tämähän on, tämä on tyhjentää koko tämän hyväksyntämenettelyn sillä tavoin. Joten pitää katsoa tarkemmin. Ja kun nyt tästä puhuin, niin ainakin tämän ensimmäisessä käsittelyssä minusta tuntui, että tämä ei oikein ollut hyvä lähestymistapa parlamentilta, enkä tukenut sitä. Tässä on niin paljon erilaisia porsaanreikiä ja tästä tavallaan laillinen tarmuus katoaa täysin. Mutta kuitenkin meidän pitää jatkaa tätä. Täällä on tiettyjä kohtia, pitää vielä parantaa ja kehittää. Ja voidaan taata sellaisia toimenpiteitä, jotka sitten vaikuttavat bioteknologian tutkimukseen, että sitä haitetaan. Ja tiedän, että monella täällä luulevat, että tässä pyritään nyt GMOta siirtämään pois Euroopasta. No ei minä nyt oikeastaan tiedä tällaista. Oikeastaan GMO-yritykset haluavat Euroopassa vai jatkaa tutkimustaan. Tästä on kyse. Ja olisi oikeastaan suuri häpeä, jos tämän lainsäädännön takia tavallaan heidän toimintansa kielletään täysin. Kyllä meidän pitäisi suojella sitä, että eurooppalaiset yritykset ja eurooppalainen kansalaisyhteiskunta voi tehdä tutkimusta jatkossakin. Ja meidän pitää katsoa myöskin sitä siemenissä olevaa pitoisuutta. Ja meidän tietysti sallia sitten myöskin kuluttajien ja maanviljelijöiden valinnanmahdollisuus ja tämän kansainväliset vaikutukset ottamaan ne tarkistuksessa esille. Mutta tärkein asia on se, että jos on todellakin sitoutunut siihen, että antaa jäsenvaltiolle jonkunnäköinen sananvalta – että he eivät halua vaikka salle jotain tiettyjä laikkeita alueella, niin pitää pitää yksinkertaisena. Jos tässä ottaa kaikki muut asiat mukaan tähän, niin kuin tässä on nyt tehty, niin tällöin ollaan kyllä epäonnistumisen tiellä. Grazie. Kiitoksia. Sitten edustaja Poi, olkaa hyvä. Um, I'd like to thank Mr. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Haluaisin kiittää esittelijää tästä tekstistä ja näistä muutamista erinomaisista muutoksista, jotka vahvistavat tekstiä entisestään ja siitä, että tässä ei lähdetä enää sisämarkkina oikeusperustasta, vaan artiklasta 192 Minun mielestäni jäsenvaltioilla on nyt paremmat mahdollisuudet tällaisten GMO-kasvien viljelyn kieltämiseksi. Tämä lainsäädäntöteksti antaa jäsenvaltioille mahdollisuuden valita, haluavatko he viljelyä harjoitettavan tällä tavalla unio, omalla alueellaan vaiko ei. Yhtä lailla hyvää on, että esittelijä on tarkistuksissaan viitannut tähän rinnakkoiselokysymykseen silloin, kun puhutaan GMO-viljelystä. On erittäin tärkeää tässä tekstissä, jossa ehdotetaan tällainen viljelytoiminta, niin rinnakkaisia toimenpiteitä olisi oltava olemassa, jotta voidaan varmistaa, että naapurivaltiot, jotka ovat tehneet päätöksen GMO-kiellosta, niin että heidän oikeutensa suojellaan. Jos tällaista lähestymistapaa ei sovelleta, niin silloin tässä kyllä itsemääräämisoikeutta vesitetään. Luet, luettelon osalta on tehty muutoksia. Tässä viitataan muun muassa biodiversiteetin ja sosiaalitaloudellisiin vaikutuksiin. Eli tällä hetkellä mielestäni nykyinen luettelo on liian tiukka, eli jäsenvaltioilla ei ole riittävästi pelivaraa, kun he tekevät päätöksensä viljelyn rajoittamisesta. Minulla on toki myöskin huolenaiheita ja se liittyy tähän menettelyyn. ja edustaja Riis pyrki vahvistamaan tekstiä siltä osin 22 ja 24 tarkistuksillaan. Mutta kun katsotaan vaihetta yksi, eli jäsenvaltiolla pitäisi olla yhtälaiset mahdollisuudet kuin muillakin toimijoilla GMO-aihealalla, niin minun mielestäni tämä kohta pitäisi poistaa korvauksetta tästä tekstistä, koska minun mielestäni ei ole hyvä, että hallituksen pitäisi hakea jonkinlaista lupaa valmistajalta. Tämä ei mielestäni toimi, mutta muilta osin voin kyllä olla erittäin tyytyväinen esittelijän tekemään työhön. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten edustaja Stais, olkaa hyvä. Kollegas, Kiitoksia herra puheenjohtaja, arvoisat kollegat. Myönnettäköön, että olen kyllä tyytyväinen esittelijän ja varjoesittelijän kanssa tekemään yhteistyöhön. Me olemme muutamaan otteeseen keskustelleet sekä komission että puheenjohtavaltio Italian edustajien kanssa. Tästä asiasta on keskusteltu useampaan otteeseen, mutta muistuttaisin teitä siitä faktasta, että tuleva komission puheenjohtaja Juncker on tehnyt selkeitä lupauksia aiheeseen liittyen puhuessaan parlamentissa ja myöskin ryhmätasolla parlamentissa. Ja omassa äh, Andri Kaitis komissaarin mandaatissa todetaan, että kuuden kuukauden sisällä uuden komission voiman astumisesta tai työn aloittamisesta tullaan komission puolelta esittelemään uusia ehdotuksia. Voi olla, että siitä alkavat myöskin kolmikantan neuvottelut neuvoston kanssa, joten me tiedämme heti alkumetreiltä, mihin suuntaan ollaan menossa. Eli emme enää ole näin epäselvässä tilanteessa. Jos komissio jotain ehdottaa, niin tietenkin olisi tärkeää tietää, mitä tällä ajetaan takaa. Yhtä lailla tärkeää ja hyvää on se, että esittelijä ehdottaa omia tarkistuksiaan tekstiin, jotka vaikuttavat tähän Lepagen tekemään alkuperäiseen tekstiin. Erityisesti tämä muutos oikeusperustasta on erinomainen. Tästä on keskusteltu myöskin puheenjohtajavaltio Italian kanssa sekä neuvoston oikeudellisen yksikön sekä komission edustajien kanssa en ole kuitenkaan asiasta kovinkaan vakuuttunut, joten olen esittelijän kanssa samaa mieltä siitä, että oikeusperustaa tulisi muuttaa. Erittäin tyytyväinen olen siihen, että esittelijä viittaa neuvoston päätelmien täytäntöönpanoon, jotka hyväksyttiin 4. joulukuuta 2008, erityisesti siihen, että tässä viitataan maantieteelliseen riskianalyysiin. Eli ei puhuta enää tästä ekvivalenssikysymyksestä, vaan myöskin keski- ja pitkän aikavälin vaikutuksesta ja mahdollisista riskeistä, eli viittaan tässä esittelijän tekemään tarkistuksen numero kolme. Yhtä lailla tyytyväinen olen niihin tarkistuksiin, joiden tarkoituksena on vaalia avoimuutta esimerkiksi lupien ö, myöntämisestä ilmoittamiseen, mutta näin pääsenkin näihin ongelmakohtiin. Neuvosto ehdottaa, että käytettäisiin kahden vaiheen järjestelmä. Kollega Boyle tässä viittasi jo omassa puheenvuorossa asiaan. Ykkösvaihehan oikeastaan antaa tietynlaisen sitoumuksen ja luvan äh, yrityselämälle. Mielestämme se on kaikkea muuta kuin hyväksyttävissä olevaa toimintaa. Eli me tulemme esittämään tarkistuksia, joilla puututaan tähän kaksivaiheen järjestelmään. Eli me pyrimme vesittämään sen järjestelmän. Me toivoisimme, että toimittaisiin vain niin sanotun kakkosvaiheen pohjalta, niin kuin parlamentti ensimmäisen käsittelyn aikana myöskin totesi. Eli kriteereiden pitää olla juridisesti vedenpitäviä, eli jäsenvaltioilla pitää olla mahdollisuus tehdä päätöksiä sellaisinaan kuin ne halutaan tehdä, mutta täysin riippumattomasti eikä missään nimessä siten, että päätökset tehdään jonkun tahon vaikutuksen kautta, esimerkiksi yritysmaailman toivomusten pohjalta. Eli niillä ei pitäisi olla vaikutusta päätöksentekoprosessiin. Eli tarkistus 24 on tässä mielessä erittäin tärkeä. Eli tämä luettelo ei ole tyhjentävä. Eli tässä on olemassa näitä syitä ja perusteluja mainittuina, joiden pohjalta kielto voidaan ottaa käyttöön. Esittelijä on neuvotellut näistä asioista myöskin yhteistyössä varjoesittelijä Lepagin kanssa. Toivottavasti neuvosto kuuntelee näitä keskusteluja, mutta tärkeintä on, että me saimme määrä ehdottoman enemmistön ensimmäisen käsittelyn aikana. Se oli poliittisesti hyvin keskeinen viesti. Ja nyt todellakin toivon, arvon kollegat, tulen olemaan teihin myöskin henkilökohtaisesti yhteydessä. Jos teillä on siis tähän ykkös-kakkosvaiheeseen liittyen jonkinlaisia epäilyjä, niin katsotaan, voisimmeko yhdessä esittää sellaisia tarkistuksia, joiden pohjalta ensimmäinen vaihe poistetaan korvauksetta. Kiitoksia. Kiitoksia sitten. Edustaja Evi, varjoesittelijä, olkaa hyvä. Dunque, <clears throat> eh, anche noi vorremmo... Kiitoksia. Mekin haluaisimme painottaa, että tämä 102 artikla oikeusperustassa aiheuttaa kyllä taas sitten taas ongelmia 27 kappaleen kolme kanssa. Eikö tässä kannata pelkästään siis tosiaan taloudellisia vaikutuksia tai alueellisia vaikutuksia, eikä taas niinkään ympäristövaikutuksia, jonka me haluaisimme enemmän tähän mukaan. Mutta otetaan myöskin molemmat tähän mukaan, molemmat oikeusperustat. Ja täällä tämän. Ja sitten kiitokset esittelijöille tehdystä työstä. Meistäkin on se, että joku yksinäinen toimija voisi hyväksyä jäsenvaltion tekemän ehdotuksen, se ei, ei käy meille. Ei. Mä haluan poistaa tällaisen on Mitään muuta vaihtoehtoja me tälle näe. Eihän tässä jäsenvaltion suvereniteettista voida luopua, eihän se käy. Ja sitten 2007, tarkoitus 2007, se 5b-kappaleeseen. Eli tällainen riippumaton hyöty, kustannusanalyysi. En usko, että tämä kuitenkaan aiottaa sitä, että tällä voitaisiin helpottaa jäsenvaltioiden päätöksentekoa asioihin Tämä on vain lisäeste. Sitten tämä rinnakkaiselomääräys. Tässä yhteydessä pitäisi katsoa, missä olosuhteissa GMOt voivat olla perinteisten laikkeiden tai bio tai luomutuotannon kanssa yhteiselossa. Ja jäsenvaltioiden voi myöskin itse sitten päättää, koska he päättävät sen, että voivat sallia näiden kiemoiden viljelyn alueella. Kiitoksia. Sitten muiden kollegoiden puheenvuorot tähän liittyen. Kolme minuuttia kullekin puhujalle, että voidaan te voidaan käyttää tehokkaasti. Pilar Ayus, olkaa hyvä. muchas gracias a los, a la ponente y a los ponentes en la sombra. Kiitos esittelijälle ja myös varjoesittelijöille. Tämä on todella monimutkainen kysymys ja myös sellainen aihe, joka ihmisiä liikuttaa. En käsittele nyt tässä ollenkaan oikeusperusta kysymystä, mutta GMOt ovat pyrkimys parantaa kasvien asemaa. Ja tätä työtä on tehty jo vuosikymmeniä. Kyse on myös kasvien jalostuksesta aikaisemmin ja, ja muista samantyyppisistä toimista. No sitten GMOiden riskien arvioimessa on tarpeen toteuttaa, noudattaa samoja kriteereitä kuin muissakin toimissamme, jotka liittyvät eläinten ja ihmisten hyvinvointiin ja terveyteen. Meillä on EFSA ja kansalliset viranomaiset, jotka ovat keskeisessä roolissa päätöksenteossa. En ole samaa mieltä tietyistä tarkistuksista, joita esittelijä on tehnyt, koska niiden kautta tieteellinen arviointijärjestelmä, joka EU:ssa on jo käytössä, vaarantuu. tieteellisten näkemysten raporttien ei pidä vain sopeutua meidän näkemyksiimme, vaan kyse on siitä, että jos tiettyä muuntogeenistä kasvia ei haluta viljeltävän tietyissä jäsenvaltiossa, niin sitten jäsenvaltiolla täytyy olla mahdollisuus tällaiseen kieltoon niin, että ei tarvitse turvautua minkäänlaisiin tekosyihin ympäristö- tai terveysnäkökulmien osalta. No sitten toimet ja johdonmukaisuus muiden toimien kanssa. Meidän on otettava tämä käsittely jatkossa, ei suinkaan tämän ehdotuksen yhteydessä. Se ei ole oikea puitteisto. No sitten tutkimus, joka on toteutettu johdonmukaisesta viljelytoiminnasta tämä tutkimus ei ole vielä aivan valmis, eli sitä täytyy käsitellä myöhemmin. Totesin, että tämä on tärkeä toinen aihe, joten meidän on otettava huomioon kaikki tieteelliset tulokset. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Paltz, olkaa hyvä. Elnök úr, köszönöm a szót, tisztelt bizottság! Rendes jogalkotási eljárás második olvasatánál Kiitoksia puheenjohtaja, hyvät kollegat. Olemme nyt toisen käsittelyn vaiheessa. Ja nyt ymmärsin, miksi nimi on muuttunut tällä käsittelyllä. Niin, tämä ei enää ole yhteispäättely, koska neuvosto ei halua päättää meidän kanssamme yhdessä. Melkein kaikki tarkistukset hylättiin neuvoston taholta. parlamentin oikeusyksikkö päätti, että tästä kaksi artiklaa olisi tässä oikeusperustana pohjalla. Tämä on tärkeä kysymys. On se tärkeää päättää, että onko kyseessä nyt sitten sisämarkkinoiden vapauteen perustuva asia, jonka pohjalta voidaan kieltää kohtaa vai onko tässä sitten biologinen monimuotoisuus kyseessä? Täällä on paljon äh, tarkistuksia, mutta kun aika on vähän, niin totean vain näihin liittyen, että ne toimivat vain silloin, että jos ympäristö tai biologinen monimuotoisuus on näissä määrävänä tekijänä. Sitten mietin sitä, että miten voi olla hyväksyttävissä se, että valiokunta tai komissio voi välittää ehdotuksen eteenpäin, tai siis tuota valituksen eteenpäin, vain perustelustapauksessa. Enhän minä näe mitään syytä sille, että komissio tavallaan suodattaisi näitä ennalta ja ottaisi jäsenvaltioiden toimivaltuuksien käyttöönsä. Kuitenkin tässä pitäisi löytää paras toimintaratkaisu. Meillä Onkarissa on paljon epäilyksiä GMO-viljelyä kohtaan ja suuri euroskeptinen puolue. Tämän takia me haluaisimme, että saisimme mahdollisimman laajan päätännän vapauden. Ensin käy niin, että jäsenvaltio päättää kieltää tämän kuin GMO, ja sitten käydään analyysivaiheeseen, ja sitten lopuksi taas tämä kumotaan. Tämä menee liian pitkälle. Ei saa näin pitkälti leikata jäsenvaltioiden toiminnan mahdollisuuksia. Joten olen sitä mieltä, että, että tämä ei ole vielä lopullinen ratkaisu, kun olen saanut tässä aikaiseksi. Kiitoksia. Sitten edustaja Albeni, olkaa hyvä. Köszönöm szépen, elnök úr, és valóban ebben nagyon... Puheenjohtaja, meillä on käsittelyssä äärimmäisen monimutkainen aihe. Meidän täytyy ilmaista kantamme selkeästi. Nyt käsittelemme aihetta, jossa me haluamme saada aikaiseksi Euroopan unionin tason ratkaisun. Jäsen valtiotasoiset ratkaisut eivät tässä tule kyseeseen. Minä katson, että on hyvin tärkeää ensinnäkin kiittää esittelijää, että olemme päässeet jo tähän saakka tässä menettelyssä. Ei saa käydä niin, että jo saavutettu varannetaan, koska vaaranahan tässä on se, että päädytään aivan epävarmaan lopputulokseen. Epävarman lisäksi vielä monimutkaisen lopputulokseen. Jos meillä on jäsenvaltio, joka haluaa olla muuntogeneistä vapaa vyöhyke, niin tämä mahdollisuus on myönnettävä. Mehän olemme jo tehneet tämän tyyppisiä päätöksiä ja ryhtyneet toimiin. No sitten rajat ylittävä saastuminen. Ei pidä aliarvioida sitä, että tällaiset kiellot vähentävät tällaista vaaraa. Jäsenvaltioiden on ryhtyvä toimiin ja saastumistapauksissa täytyy noudattaa saastuttaja maksaa periaatetta. Mutta nyt olemme vielä hyvin kaukana tästä tilanteesta, tästä vaiheesta. EFSAn omassa riskianalyysissään täytyy voida analysoida riskejä. Eli tässä kyllä tarvitaan muutosta ehdotukseen. Haluaisin tässä lyhyessä ajassa vielä korostaa yhtä seikkaa. Kaikki kansalaiset Euroopan unionissa omavat sen oikeuden, että he tietävät, mitä he syövät, mitä he kuluttavat. Uskon, että me voimme päästä asiassa kompromissiin, mutta perusperiaatteena on oikeus, joka on kaikilla kansalaisilla, jota meidän on kunnioitettava. Ja lainsäädännössä on pidettävä mielessä tämä henki. Kiitoksia. Sitten edustaja Osling, olkaa hyvä. Ich glaube, eins muss ganz klar sein, wenn wir über kun puhumme kansallisista kieltomääräyksistä, niin Junckerin ehdottama lupamenettelyn tarkastelu kuuluisi tähän. Puolen vuoden sisällä se olisi kulma pöydällä ja mielestäni näistä asioista pitää aina keskustella yhtenä kokonaisuutena. Me tiedämme, että me olemme tyytymättömiä tähän viljelylupamenettelyyn menettelyyn se ei ole demokraattinen järjestelmä, eikä, eivätkä EFSAn kriteerit ole kovinkaan selkeitä. Eli nämä asiat kuuluvat kokonaispakettina neuvotteluun. Pelkääpä pahoin, että kun kansallisia viljelykieltoja lähdetään antamaan, niin uskon, että taustalla tulee olemaan myöskin sopimuksia yritysten kanssa – Eli esimerkiksi jäsenvaltio päättää sitten tai lupaa, ettei se vastaa uudelleen luvan myöntämistä eurooppalaisella tasolla. Joten tästä syystä onkin erittäin tärkeää, että eurooppalainen lainsäädäntö huomioidaan ja sitä tiukennetaan. Me emme voi hyväksyä kahden oikeuden järjestelmän soveltamista EU:ssa, eli että Espanjassa pitäisi olla yhtäläiset toimintamahdollisuudet kuin aikaisemmin, eli me tarvitsemme sitovia rinnakkaiselomääräyksiä. Me emme voi hyväksyä sitä, että pitäisi olla jonkinlainen äh, häilyvä raja naapuriviljelyiden välillä ja jokaisella pitäisi olla oikeus saada tietää, missä GMO-kasveja viljellään. Tämä kaikki kuuluu yhteen pakettiin, sillä me emme voi hyväksyä sitä, että kuluttajat ja viljelijät saavat puolelleen jonkin tietyn oikeuden, joka ei pädekään enää naapurivaltiossa, joten neuvotteluissa pitäisi tiukasti pitää kiinni siitä periaatteesta, että meillä on eurooppalaisia tiukennettuja määräyksiä. Lupamenettelyä on joka tapauksessa muutettava. Oli miten oli, me tulemme muistuttamaan asiasta Junckerille, koska hän on näin meille myöskin luvannut. Kiitoksia edustaja Peter, olkaa hyvä. Hvala lijepo gospodine predsjedniče. Ja bih samo željela podsjetiti da e, u Republici Hrvatskoj... Kiitoksia. Haluaisin muistuttaa teitä vain lyhyesti siitä, että Kroatiassa ei ole mahdollista tuoda GMO-tuotteita markkinoille. Eli me olemme tämän pohjalta, tämän lainsäädännön pohjalta kieltäneet GMOt, mutta tietenkään taas sitten mehiläiset ja tuuli ei tiedä, missä on GMOta ja missä ei. Tämän takia tässä ehdotuksessa ei ole vielä kaikkia mukana. Nimittäin varovaisuustoimenpiteitä ja Kartagenan pöytäkirjan määrittelemät varovaisuustoimenpiteet. Tämä tarkoittaa, että myöskin Arhuosin pöytäkirjan ja lopuksen mukaiset toimenpiteet pitää ottaa huomioon. Ja ehdottaisin seuraavaa tähän liittyen. Tämä edessämme oleva ehdotus tarkoittaisi sitä, että kun, kun on kun on tehty eurooppalaisella tasolla niin tämän jälkeen näin voisi näin Venäjän jäsenvaltiona voi todeta, että tämä olisi riskialtistutus, vaan silloin jäsenvaltio pitää todistaa se, että tietyn kiemon suhteen joku tietty maantieteen alue pitäisi poissulkea sen käytön osalta. Jäsenvaltioiden kansalaisilla olisi myöskin erilaisia suojan tasoja. Heitä ei suojattaisi yhtenevällä tavalla, eikä myöskään tätä mahdollisuus sitä, että rajat ylittävästi asiaa tarkasteltaisiin. Minä toivon todellakin, että tulevaisuudessa ei mitään muita säädöksiä muuta tämän osalta enää, sillä Eurooppa, Euroopan unioni voisi periaatteessa näin tehdä. Haluan kiittää teitä siitä, että, että 114 on siirrytty oikeusperustaan 192 ja haluan myöskin kiittää niitä, jotka ovat tässä olevassa väärästä logiikasta, että tänne on laitettu jotain muuta mukaan, mitä ei aikaisemmin tässä ollut, eli oikeusyrityksille. Että yritystä käsitellään kuin suverenia valtiota, ja tämä ei ole asiaa tukevaa, eikä auta meitä. Ja toivottavasti tämä, tämä kohta voidaan muuttaa. Kiitoksia to continue to our today's meeting. Kiitoksia. Speakeris. Minä jatkan nyt puheenjohtajana seuraavaksi edustaja Roonis, olkaa hyvä. Dekoju. Mieli kollegos, GMO poveikis žmogaus sveikatai, ypač ilgesnių laikotarpių, yra. GMOiden vaikutus ihmisen terveyteen, erityisesti pitkällä aikavälillä, ei ole vielä tullut tutkituksi huolellisesti. Sen takia meidän on lähestyttävä aihetta hyvin varovaisesti ja konservatiivisesti. Ei pidä, pidä pitää kiirettä. Meidän täytyy suojella ympäristöä ja ihmisten terveyttä, koska GMOiden vaikutushan on peruuttamaton. Jos me huomioimme turvallisuusvaatimukset tehokkaasti, niin näin me voimme myös valmistella tarpeelliset suojamenettelyt ja saamme aikaiseksi kriteerilistan, joka on avoin lista. No sitten yhteydet kansalliseen lainsäädäntöön ovat myös tärkeitä. Jos halutaan varmistaa oikeusvarmuus, niin pitäisi varmistaa tämä 24 kuukauden määräaika kansalliseen lainsäädäntöön siirtämiselle. Jäsenvaltioiden on ryhdyttävä myös omiin toimiinsa lainsäädännön siirtämiseksi. Tätä kautta on pidennettävä nykyisestään. Ja sitten toinen tärkeä seikka tässä erotuksessa ovat määräajat ja määritelmät. Me emme tiedä, miltä pohjalta tämä kahden vuoden määräaika on päätetty. Kaksi vuotta olisi aikaa jäsenvaltioilla poistaa oma alueensa tällaisesta, tällaiselta alueelta, jossa GMOita voidaan viljellä. Näin oikeudellisiin muutoksiin ei olisi niinkään mahdollista reagoida. No sitten tämä 75 päivän kausi, jonka aikana komissio voi tutkia jäsenvaltion hakemusta. Tämä määräaika voi synnyttää tiettyjä aukkoja oikeudellisesti Euroopan tasolla ensinnäkin ja sitten kansallisesti ei ole mahdollista tätä täytäntöönpanna. Tästä syystä minusta olisi tärkeää, että jäsenvaltiot voisivat välittömästi ryhtyä tarpeellisiin toimiin, kansallisiin oikeudellisiin toimiin välittömästi. On hyvin tärkeää, että meillä on avoin kriteerilista ja jäsenvaltiot, jäsenvaltiot hoitavat näitä, tätä riskinhallintoa ja ne voivat sitten halutessaan täysin kieltää GMOiden viljelyn. Niillä on oltava riittävä vapaus tehdä päätös GMOiden viljelystä omalla alueella. Kiitoksia. Seuraavana edustaja Shaya Pirik. Paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset esittelijä Riisille tästä tekstistä meidän täytyy tietenkin lähteä liikkeelle toissijaisuuspirejä tästä, eli kaikki lähtee jäsenvaltioista, katsoa samalla myöskin tämän tekstin vaikutuksia ja myöskin tarkistusten vaikutuksia, mutta tämä ei saa johtaa viljelijöiden keskuudessa tai tuottajien puolella epävarmuuteen, ja yhtä lailla meidän täytyy muistaa myöskin kuluttajamme. Esittelijä kyllä huomioi myöskin raja-alueen ulottuvuuden ja minkälaisia riskejä tällä raja-alueen ulottuvuudella on olemassa. Yhtä lailla on hyvä katsoa näitä siirtymäkausia, erityisesti niiden osalta, jotka käyttävät GMO-kasveja. Mutta jos tässä on olemassa tietynlainen velvoite vaihtoehdon ehtimiseksi, niin silloin pitää todellakin tarkastella, kuka loppujen lopuksi on asiasta vastuussa. Ja tärkein mielestäni on se, että komission pitäisi itse pystyä arvioimaan, minkälainen rooli EFSAlla on. Mielestäni tämä on liian tiukasti määritelty tämä neljän vuoden aika. Komissio on täytäntöönpano taho, mutta meidän täytyy katsoa tätä normatiivista luonnetta ja jäsenvaltiolla pitäisi tästä syystä olla mahdollisuus edetä omalla, omaan tahtiin. Näin voidaan huomioida sekä tämä normatiivinen ulottuvuus että riskiarviointivaatimus. Eli tässä suhteessa neuvoston ehdotus on parempi. Ja nyt jäänkin kuuntelemaan, mitä esittelijä on ehdotuksestani mieltä, ja tulen tähän aiseen liittyen, esi- liittyen esittämään oman tarkistuksen. Ähm. Kiitoksia. Minulla onkin sitten seuraava puhuja itse. Puhun Unkaria. Äh, äh, Minäkin haluaisin kiittää edustaja Riissiä tehdystä työstä tarkistukset parantavat alkuperäistekstiä monessakin mielessä ja ottavat esille myöskin monia kriittisiä kysymyksiä, joihin antaa vastaus. Yhden aspektin haluaisin ottaa esille. Suurella ilolla seurasin sitä, että tähän ottaa myöskin huomioon se, tässä ottaa huomioon se, että rajat ylittäviä vaikutuksia tulee rajoittaa – Tämä määräys on tärkeä tekstissä, koska muuten räätälöityvät vaikutukset, siis, siis saastuminen, niitä ei voida sitten estää kunnolla. Ja sitten toisaalta tätä asiaa ei voida käsitellä pelkästään vain kansallisella tasolla, jäsenvaltioiden tasolla. Täällä mainitut tarpeelliset suojatoimenpiteet, jos näyttää vain jäsenvaltioille, niin se tarkoittaisi sitä, että 28 jäsenvaltiossa olisi myöskin 28 erilaista suojatoimenpidettä. Ja se saattaa johtaa sellaiseen paradoksaaliseen tilanteeseen, että yhdessä jäsenvaltiossa on erilaiset suojatoimenpiteet käytössä kuin toisessa jäsenvaltiossa. Erilaiset säännöt. Eli pidän tekstin muutoksia hyvinä, mutta samalla myöskin toivoisin, että eurooppalaisella tasolla luotaisiin minimikriteerit. Luotaisiin se pienin yhteinen nimittäjä suojatoimenpiteiden osalta harmonisoimalla ne, jotta voimme antaa jäsenvaltioille sellaiset välineet, että he voivat toimia näin yhtenäisellä tavalla, eikä synny mitään sillisalaattia eri säännösten kesken. Ja tämä ongelma pitää ottaa huomioon minun mielestäni. Kiitoksia. Ja sitten edustaja Giardini, olkaa hyvä. Viimeisen puhuna. Edustaja Giardini. Kiitoksia nopeasti vaikuttava muuta on todettu. Minäkin olen sitä mieltä, että haluan kiittää esittelijää ensinnäkin työstä ja hyvästä perustyöstä. Vaikkakin on vähän hieman hämmennystä ja huolenaiheita muutamien kommenttien suhteen täällä. Totta kai tämä onkin julkinen keskustelu, ainakin minun maassani Italiassa vastustetaan GMO-viljelyä. Ja myöskin tässä on ongelma juuri tämän rinnakkaiselon suhteen GMO ja perinteisten välillä. Eli kaikenlainen saastuminen pitää estää. Pohjois-Italiassa tällainen saastuminen tapahtui, kun avoimella pellolla pideltiin GMOta ja sitten se levisi sieltä. Jopa jollakin alueella 10 prosenttia viljelyalasta oli saastunut, ja jos ei meillä ole selkeitä sääntöjä tämän suhteen, niin meidän uhkaa valtava viljelualan säästyminen, saastuminen, ja se johtaa siihen, että perinteisiä viljelajikkeita enää olekaan olemassa, vaan kaikki lajit pitää sitten merkitä GMOksi. Ja kun ajatellaan, että tässä on myös merkintäasiakin takana, että kuinka paljon 0,9 prosenttia, jos tuotteessa on GMO, niin silloin se on GMO merkinnän mukaan. Eli meidän pitää jotakin hyvin tarkkaan katsoa tätä räätylittävää saastumista. Sitten, jotta meillä olisi suurempi oikeusvarmuus, meidän pitäisi tämä syyluettelo tehdä tarkemmaksi. Minä epäilyttelenkin tämä yksityisten etujen haltija. Mitä tämä merkitsee sitten yleisen etujen haltijan suhteen? No, tämä on ollut mielenkiintoinen keskustelu joka tapauksessa. Kiitoksia. Tässä ovat jäsenten kommentit. Seuraavaksi Sankon komission edustaja. Voitte vastata näihin kysymyksiin. Olkaa hyvä monsieur le président. Kiitos puheenjohtaja. Haluaisin korostaa kolme seikkaa. Ensinnäkin komission tulevan puheenjohtajan kommentit Andri Kajuttisille. Hän on todennut, että kuuden kuukauden aikana pitäisi päätöksentekoprosessia uusia ja tässä kyseessä ovat siis hyväksyntämenettelyt. Ensinnäkin viljelyn osalta ja toisaalta ihmisravinnon ja eläinten rehun osalta. Tämä on siis sellainen velvoite, josta tuleva komission jäsen pitää kiinni. Tulevan puolen vuoden aikana hän esittelee neuvostolle ja parlamentille ehdotuksensa ja Niistä sitten keskustellaan luonnollisesti. Meille on selvää sekä olemassa olevassa tulevassa komissiossa, että kysymys, joka nyt on käsittelyssä GMOiden viljelyjen osalta ja sen mahdollisuuden suhteen, että jäsenvaltio voi kieltää omalla alueellaan viljelyn, kuuluu tähän uuteen ajattelutapaan vaikkakin ehdotus on tehty vuonna 2010 ja silloin meillä ei ollut tietenkään vielä tulevan puheenjohtaja Junckerin kommentteja. Ensinnäkin tästä oikeusperustasta 114 tai 192. Me olemme ehdottaneet artiklaa 14, koska tämä artikla on sellainen, että direktiivi jo pohjautui tälle artiklalle – Tämä on se emo-direktiivi ikään kuin. Ja me katsomme, että tämä artiklasta 14, toisin kuin 192 artikla, suojelee ympäristöä, aivan niin kuin 192 artiklakin, mutta tämän lisäksi se suojelee eläinten terveyttä, kasvien terveyttä ja ihmisten terveyttä. 192 artiklalla on aivan täsmällinen soveltamisala, ympäristö nimittäin. Ja tästä syystä me katsomme, että artiklasta 14 on parempi, jos näin halutaan sanoa, ja voisi olla tämän ehdotuksen oikeusperusta, jolla muutetaan, niin kuin tiedätte, osaa artiklasta. Kolmas seikka liittyy tähän vaiheeseen yksi, joka on aika lailla kiistanalainen. Vaihe yksi ei ollut komission alkuperäisessä ehdotuksessa mukana. Sen Neuvosto on tähän sisällyttänyt. En tiedä, annatteko neuvoston edustajille puheenvuoroa tässä yhteydessä. Mutta me katsoimme, että se on parannus verrattuna vaiheeseen kaksi. Me katsomme, että siinä annetaan lisää mahdollisuuksia ja vapautta jäsenvaltioille. Vähemmän oikeuksia tässä myönnetään biotech-yrityksille. Paljon enemmän vapautta ja valtuuksia annetaan jäsenvaltioille, jotka voivat tehdä päätöksen perusteitta siitä, että ne vaativat yritykseltä sitä, että sen jäsenvaltion alueella GMOita ei viljellä. Nykytilanteessa yritys pyytää lupaa 28 jäsenvaltioon. Ja jos tämä vaihe yksi säilytetään, niin jäsenvaltiolla on oikeus pyytää sitä, vaatia sitä, että viljelyä ei aloiteta. Tämä vaihe yksi tuo lisätakeita jäsenvaltiolle ja antaa sille takeet myös oikeudelliset takeet tai perustan kieltää viljely jäsenvaltion alueella. Näin ei ole tällä hetkellä. Tietyt jäsenvaltiot ovat hyväksyneet kansallista lainsäädäntöä viljelyn kieltämiseksi, mutta me kaikki tiedämme, että nämä päätökset ovat juridisesti varsin herkällä äh, hataralla pohjalla. Ne voivat olla jopa yhteisön lainsäädännön vastaisia. Vaikkakaan alun perin emme olleet tämän vaiheen yksi kannalla, niin katsomme, että se on parannus verrattuna komission alkuperäiseen ehdotukseen. Ja katsomme myös, että se täytyy nähdä yhteydessä vaiheeseen kaksi. Eli lähdetään liikkeelle vaiheesta yksi ennen kuin siirrytään vaiheeseen kaksi. No sitten perusteet ja se, että laajennetaanko perusteluettelua. Nyt meillä on seitsemän perustetta, jossa on huomioitu myös ne, joita parlamentti esitti aiemmin ensimmäisessä käsittelyssä. Pitääkö niitä vielä selkeyttää, selittää lisää, laajentaa mitä yksityiskohtaisempia ne ovat, niin mielestämme sitä rajoittavampia ne ovat. Jäsenvaltiot haluavat sellaisia perusteluja, jotka ovat mahdollisimman laajoja, jotta ne voivat perustella sellaisessa tapauksessa, kun pitää turvautua vaiheeseen kaksi ja kun täytyy perustella tämä kielto. Tässä puheenjohtaja meidän huomiomme tärkeimpiin näkökohtiin joita valiokunnan jäsenet ovat nostaneet tässä keskustelussa esille. Kiitos. E- Kiitoksia. Komission edustaja sitten esittelijä Riis. Voitte esittää loppukommenttinen keskusteluun. Aivan lyhyesti. En lähde käymään uudelleen tätä keskustelua. Me olemme kuunnelleet, minkälaisia vaikeuksia meillä on Toisaalta esittelijänä olo ei ole aivan helppoa ja varjoesittelijänäkään olo ei ole helppoa. Tässä on kyse vapaudesta, se on keskeistä, niin kuin Ajuusokin totesi. Jäsenvaltiot voivat valita tämän opt-out-vaihtoehdon, haluavat turvautua kieltoon. No sitten, minkälaisia tulkintamahdollisuuksia neuvosto tässä meille antaa? Pitää paikkansa, että on hyvin vaikeaa tehdä kompromissia tässä vaiheen yksi osalta. Minä itse sitä kommentoin ja muutkin kommentoivat, kun otetaan huomioon Stasin ja e- e- Evin kanta. He ovat sitä mieltä, että tässä tämä ei haluta enempää tästä aiheesta keskustella. Toiset taas haluavat sen säilyttää. Totta kai kantojen yhteensovittaminen on vaikeata. Kompromissien löytäminen näissä tämän tyyppisissä kysymyksissä on lähestulkoon mahdotonta. Haluaisinkin tehdä ehdotuksen, jossa oikeastaan pyritään avoimuuteen ja toisaalta tehokkuuteen menettelyssä. En ole niinkään varma, komissio totesi, että tässä halutaan absoluuttista oikeusvarmuutta. Kuuntelin Gilles Barnion esittäviä kysymyksiä. Mistä voimme tietää, että jäsenvaltio sitten esittelee nämä perusteet, jotka voivat tulla kyseiseen vaiheessa yksi. Vaihe yksi on oikeastaan jonkinlainen soft law-menettely, jolla minusta ei ole sijaa. Ja on aivan legitiimiä, että parlamentti muuttaa tätä tekstiä, joka tältä osaltaan ei ole sitova mihinkään suuntaan. No sitten Bart Stas, eiköhän tämä kysymys ole pikemminkin väärin ymmärrystä. En tiedä, oliko tämä minun suuntaan vai neuvoston suuntaan tämä kysymys, mutta tämä kriteerilista ei ollut riittävä. Ja miksi parlamentin listaa ei ole huomioitu? Nimenomaan toimin juuri näin. Tässä on varmaan väärinkäsitys. Me haluamme palata siihen työhön, jota olemme tehneet, niihin vaatimuksiin, joita esittelimme Meillä ei, ei ollut samaa tulkintaa kuin komissiolla, vaan nimenomaan parlamentti esitti oman kantansa kolme vuotta sitten. Mitä täsmällisempiä olemme, niin sitä vankemman oikeudellisen perusteen me annamme jäsenvaltioille, jos ne haluavat kieltää luvan ja voivat puolustaa omaa opt-out-kantaansa. Tämä on se kokemus, joka jäsenvaltioissa on syntynyt. Juridiset argumentit, niiden on oltava mahdollisimman tarkkoja tiedämme, edustaja Görling, me olemme valiokunnassa ja varjoesittelijöiden keskustelleet oikeusperustasta. Tämähän on oikeastaan jossain määrin symbolinen kysymys tässä hankkeessa. Tämä on jonkinlainen ehdoton raja tietyille jäsenvaltioille, myös tietyille ryhmille, niin kuin kuulimme. Oikeudelliset yksiköt eivät ole aivan yhtä mieltä näistä näke- näkemyksistä. Euroopan parlamentti haluaa kuitenkin ympäristöoikeusperustan komissio esittää sitä, että me uudistamme tätä 2003 asetusta. Siellähän oli maatalous, terveys- ja sisämarkkinaoikeusperustat, kolme oikeusperustaa. Kenties tämä kysymys on vielä auki, mutta meidän täytyy olla johdonmukaisia ja tehdä uudelleen ehdotus. Wörling totesi, että miksi esitetään uudestaan parlamentin kantaa tabula raasa ei ole minun mielestäni lähtökohta tai minun filosofiani mukainen lähtökohta. Me olemme olleet lähestulkoon yksimielisiä. Emme me lähde tyhjältä pöydältä uudelleen liikkeelle, vaan otamme huomioon se, mitä on jo tehty. En ole kuullut näkemyseroja tästä rinnakkaiselosta. Se on hyvin vaikea kysymys. Me olemme kaikki samaa mieltä aiheesta. Olen myös Unkarin kollegan kanssa samaa mieltä siellä puheenjohtajistossa. Tässä täytyy olla hyvin tarkkana tässä tarkistuksessa. Eli tarvitaan jonkinlaisia suojavyöhykkeitä eh, ja selkeä näkemys siitä, miten riski kannetaan saastumistapauksessa. Varmasti jatkamme tätä työtä yhdessä ja haluaisin vielä, että puheenjohtaja voisi aikataulutusta hieman sel- selventää. Grazie alla collega Ris. Adesso il cal- Kiitoksia edustaja Eri. Sitten katsotaanpas kalenteriin. Hyvin tiukka aikataulu oikeastaan, sillä meillä on tarkistuksen jättää aikapäivä. Se on 15. lokakuuta kello 12. Ja meillä on myöskin 5. No, marraskuuta äänestys tästä. Ja myöskin neuvoston kanssa pitäisi 2000 15. tammikuussa aikaan yhteisymmärrys ja tammikuussa myöskin täysistuntokäsittely. Joten näin tämä on käsitelty tämä kohta ja mennäänpä sitten seuraavaan kohtaan estyslistallamme, joka on sitten uusi elintarvikkeet. Toivottavasti tässä nyt esittely tulee ajoissa. Ja jos ei hän ehdi ajoissa, niin edustaja Kerling voi olla hänen tilalleen tässä esittelyssä sitten. Kuten muistatte, uuselintarvikkeista oleva lainsäädäntö, on pitkä historia, koska tämä ehdotus neuvostolta ja parlamentilta tuli, joka komissio esitti, on vuotta 2008, 14. tammikuuta. Ja sitten lakiehdotus, sitä käsiteltiin pitkään ja sovittelussa ei saatu loppuratkaisua aikaiseksi 28.3.2011, josta johtuen ehdotusta ei ole hyväksytty eikä siitä tullut lainsäädäntöä unionissa. Nyt tänä meillä edessämme on uusi ehdotus, joka on rajallisempi kuin aikaisempi ehdotus. Ja tähän meidän pitäisi nyt sitten keskittyä keskustelussa. Ja tässä on otettu esille sovittelukomiteassa aikaan saatuja ehdotuksia, joista saatiin silloin yhteisymmärrys aikaiseksi. Joten annanpa sitten esittelijälle, edustaja Kierlingille, tästä puheenvuoron. Ja tämän jälkeen eri poliittiset ryhmät saavat kommentoida. Edustaja Kelly. Uh, thank you, Chairman. I'm... Kiitoksia, herra puheenjohtaja. Minä luen tästä kollega Nicholsonin nuotit. Oikein paljon kiitoksia herra puheenjohtaja. Kiitokset niille, jotka osallistuivat viime tiistain työpajan. Oli hienoa, että kaikki varjoesittelijät osallistuivat työhön ja keskusteluun. Toivottavasti kaikilla oli riittävästi aikaa tekstiin tutustumiseen ennen tämänpäiväistä kokousta. Minä uskon, että tarkistukset ovat niin lähellä sitä äh, tavoitetta, mihin kaikki pyrkivät, eli että meillä olisi nopeampi ja parempi järjestelmä, joka liittyy uuselintarvikkeisiin ja kolmansista maista peräisin oleviin tuotteisiin. Minä uskon, että teollisuuden eri varjoesittelyiden kuluttajien huorot on huomioitu. Minä otan esille sellaiset asiat, jotka ovat tulleet esille varjoisioiden kanssa keskusteltaessa. Tämä näyttää olevan yksi suurimmista kiistakapuloista edelleenkin. Minä uskon, että komissiolta tarvitaan nyt apua, jos halutaan puuttua määritelmäkysymyksiin, eli että mikä on huomattava kulutus tai saantimäärä ja sitten tarkistuksiin 5 ja 40, eli ennen kuin lainsäädäntö astuu voimaan, niin komissiolta tarvitaan vielä ohjeistusta. Näin voidaan varmistaa, että teollisuus ja kuluttajat tietävät, mitä he syövät, eli heillä olisi valistunut päätös taustalla. Kollega Pok viittasi siihen, että artiklassa 2 komissio viittaa kaikkiin elintarvikkeisiin. Minun mielestäni tämä saattaa liittyä moniin tuotteisiin sekä vanhoihin että uusiin, ja tämä taas tarkoittaa tarpeeton, mahdollisesti tarpeetonta lupamenettelyä. Jos haluamme päästä innovoinnin tielle ja vähentää taakkaa, niin silloin tämä kohta pitäisi poistaa kokonaisuudessaan. Minä olen tähän liittyen tehnyt myöskin tarkistukseni kollega Pak ja Boylen ovat myöskin viitaneet siihen, että tässä ei huomioida juurikaan vaikutuksia ympäristöön. Tästäpä syystä johdatason kappaleeseen liittyen on tehty tarkistus, jonka tarkoituksena on varmistaa, että kuluttajan suoja ja ympäristö huomioidaan Euroopan unionin elintarvikepolitiikassa. Kloonauskysymys on ollut kaiken suurin kiistakapula silloin, kun ollaan lähdetty tälle uudistamisen tielle sekä tässä valiokunnassa että agrivaliokunnassa monet valiokunnan edustajat ovat esittäneet huolenaiheensa, eli että jos uuselintarvikkeiden kanssa ei samaan aikaan käsitellä myöskin kloonausta, niin silloin tässä on olemassa porsareikien mahdollisuus olemassa. Eli nämä asiat täytyy käsitellä samanaikaisesti, mutta meidän täytyy olla myöskin realistisia, erityisesti kun katsotaan, minkälainen menneisyys tällä ehdotuksella on. Sekä kuluttajat että teollisuut haluavat varmuutta, ja meidän ei pitäisi omia tätä asiaa. Kloonausasia on sellainen, josta voidaan lyhyelläkin var- väliajalla saada aikaiseksi konsensus. Komissio on pitänyt perusteluista syistä näitä asioita erillään, mutta meidän täytyy muistaa, että kloonatusta eläimistä peräisin olevat elintarvikkeet täytyy käsitellä eri tavalla. Olen samaa mieltä edustaja Staasin kanssa siitä, että meillä pitää olla myöskin oikeat siirtymäkauden välineet käytettävissä. Komissiossa ja neuvostossa minulle on sanottu, että mitään oikeudellisia ongelmia ei synny, mikäli nämä kaksi ehdotusta eivät mene samanaikaisesti läpi. Ja nyt äh, nanomateriaalikysymykseen. kysymykseen. Tämä on teknisesti monimutkikain asia tässä koko ehdotuksessa ja en halunnut lähteä muuttamaan tätä komission tekemää alkuperäistä ehdotusta, koska se tarjoaa ainakin jonkin verran oikeusvarmuutta. Tietenkin olen valmis kuuntelemaan vastakkaisikin kommentteja, mutta niin kuin työpajakeskustelu osoiti, niin nanomateriaalit aiheuttavat kitkaa hyvinkin monille. Mutta meidän täytyy muistaa, että uusi asetuksen tarkoituksena on antaa mahdollisuutta innovointiin. Ja tämä 10 prosentin kynnys voi kuitenkin aiheuttaa ongelmia innovoinnille. Mitä tulee delegoitiosäädöstön tai täytäntöpanosäädöstön käyttöön, niin olen valmis kuuntelemaan kollegoiden kommentteja. Sanottakoon, että teollisuus, kauppa ja maatalousvaliokunta edustavat delegoi, tai kannattavat delegoitujen säädösten käyttöä. Näissä kysymyksissä kuitenkin hankalaksi saattaa yhteistyö, osoittautua yhteistyö neuvoston kanssa. Sitten mitä tulee kuluttajan suojeluun, me tietenkin haluamme, että tiedemaailma ja teollisuus tekevät tiivimpää yhteistyötä innovoivien tuotteiden aikaansaamiseksi, mitkä, tu, mitä tulee tarkistuksiin 2024, niin toivoisin, että niiden avulla päästään näihin tavo, tavoitteisiin. Kollega taas viittaa ongelmaan, joka liittyy avoimuuteen, ja minä todellakin toivon, että uuselintarvikkeista olisi avoin lista käytettävissä. Toivottavasti olen ottanut esille keskeisimmät asiat. Muitakin tarkistuksia olen vielä esittänyt, mutta toivottavasti olen huomioinut kaikki kollegoiden ja varjoesittelyiden esittämät kommentit. Kuten työpajan aikana sanoin, niin tarkistuksia tulee pöydälle, mutta minä haluan saada aikaiseksi konsensuksen ja yksissä tuumin toivottavasti pääsemme tähän konsensukseen. Nämä sanat siis lausuin kollega Nikolsonin puolesta. Kiitoksia, ja olko edustaja Nikolson lisät vielä sanasen tähän vai ei? Olkaa hyvä. No, Mr. Chairman, I thank Mrs. Gurley. Ei puheenjohtaja, haluan kiittää Görlingiä ja pahoittelen tätä myöhästymistä. Mehän kaikki lennämme, minä en itse ole lentäjä, pilotti. Eh, kiitos tästä ja vielä pahoittelut myöhään saapumisesta. Paola kollega Juuso. Kiitoksia sitten edustaja Ajuso. EPPstä. Primer lugar quiero eh, felicitar al señor... Kiitoksia puheenjohtaja jäsenkin. Haluaisin eh, onnitella edustaja Nicholsonia ja Gölingiä, joka esitti hänen kannalausunsa, lausuntonsa. Ja näihin kommentteihin liittyen komission ehdotukseen voin todeta, että Se, että tähän luodaan nyt uusia luokkia uusille, elintarvik- uusille elintarvikkeille, tämä on meille tärkeä asia meille kaikille. Luomalla uusia luokkia voimme näin tällöin välttää oikeus äh, varmuuden huojumista. Ja tiedämme, mikä sitten koskee mitäkin elintarviketta. Ja sitten haluaisin vielä todeta perinteisiin, historiallisesti käyttyihin kolmansien maiden elintarvikkeisiin. Tämä voi hyväksyä, niistä on puhuttu useamman kerran. Ja sitten ai- määräajat. Minusta vaikuttaa hyvältä, mitä esittelijä tässä on todennut, että eri vaiheille on erityismääräajat olemassa. Ja meidän pitää olla myöskin joustavia, sillä tähän mennessä meillä on ollut ajatettu menet menettelytapa hajautetussa menettelyssä. Ja pitää olla varovainen sitten, kun siirrytään uuteen menettelytapaan. Tämä kuukauden aikaraja, että kuullaan komission ja EFSAn lausunnot tähän. Ja myöskin sitten komission pitää neuvo, tämän jälkeen kuulla myöskin EFSAn ja eläinlääkintäkomitean lausuntoja. Haluaisin kuulla, että ovatko nämä määräajat komissiolle mahdollisia ylipäätänsä. Ja pyydän anteeksi vielä. Minun pitää lähteä Chile-valtuuskunnan kokoukseen tästä. Kiitoksia sitten edustaja Potsankaa. Ah, first I would like to really Kiitos puheenjohtaja. Ensin haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä. Tämä ehdotus parantaa huomattavasti komission alkuperäistä ehdotusta on lähellä neuvoston kantaa. No sitten nämä erityiskategoriat osana uuselintarvikkeiden määritelmää ja sitten ympäristölain säädäntö. Tämä taitaa olla huomioitu tarkistuksessa kaksi. Haluaisin muutama kohtaa hieman kommentoida. Lainsäädännön päivitys yritys aiemmin ei onnistunut, koska piti käsitellä kloonatuista eläimistä saatuja tuotteita. Nyt komissio ehdottaa sitä, että kloonaus olisi erillisen lainsäädännön säätelemä asia, ja tämä lainsäädäntöprosessi olisi kuitenkin rinnakkainen. Entäpä jos kloonausaihe jääkin sitten jälkeen? Nythän jo parlamentti käsittelee aihetta ja on varmistettava, että lainsäädäntö astuu voimaan ja on siirtymäsäännöksiä. Esittelijältä on tarkistus 32. Olen vakuuttunut, että viittaus kloonatuista eläimistä saatujen tuotteiden markkinoille tuontidirektiivin täytyy poistaa ja harkitsen myös tiettyjä siirtymäkauden toimia, jotka liittyvät kuluttajien informointiin. No sitten soluviljelmien käyttö esimerkiksi eh, vaikkapa koeputkiliha. Tämä tulisi huomioida näissä kategorioissa. Soluviljelmät on siis pysyttävä sisällyttämään näihin määritelmiin ja aivan erityisesti tämä mainitaan johdantason kappaleissa. Ongelmallisena koen vielä tämän nanomateriaalin määritelmän. Uuselintarvikesääntelyssä sääntelyssä mainitaan nanomateriaalit, joita säädellään 2011 vuoden asetuksessa. Siinä kyse on merkinnöistä ja kuluttajien tiedottamisesta ja tämä on näin ollen hyvin ongelmallinen kysymys. No sitten 50 prosentin nanomateriaali koostumus tuotteen osalta, jotta se on sitten nanotuote. Tämä merkintä tarkoituksissa, minusta tämä ei olisi EFSAn suositusten mukaista. Siellähän mainitaan 10 prosentin katto. Haluaisin sitten vielä kysyä esittelijältä ja kenties komissioltakin, voisivatko he hieman selkeyttää vielä esittelijän näkemystä tietosuojasta. Tarkistus 92 toteaa, että tietosuoja myönnettäisiin silloin, kun tutkimuksia on julkaistu tieteellisissä julkaisuissa. Komission alkuperäinen ehdotus oli sellainen, että tietosuoja myönnetään vain silloin, kun tietoja ei ole julkaistu. Kiitos. Kiitoksia. Sitten edustaja Poltsin, olkaa hyvä. Tack, herr ordförande, <clears throat> och ett mycket stort tack till herr Nicholson. Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Kiitokset edustaja Nicholsonille Tämä ehdotus on perusteltu ja järkeenkäypä. Olen erittäin iloinen siitä, että nämä luokat otetaan taas käyttöön. Se tarkentaa tekstiä, se kertoo paremmin meille siitä, mistä uuselintarvikkeissa on kyse. Tämä on tärkeää, sillä totta puhuen, kun katsotaan komission ehdotusta, niin se oli tältä osin hyvin epäselvä, joten me kyllä olemme valmiita tukemaan näitä ehdotuksianne. Haluaisin kuitenkin perehtyä vielä seuraavanlaiseen seikkaan, nimittäin siihen kohtaan, jossa viitataan ympäristöarviointiin silloin, kun kyse on uusista elintarvikkeista. Tämä lisäys pitäisi tekstiin vielä tehdä. Minä katson, että voitaisiinko tämä asia lisätä tekstin ponsiosaan tällä hetkellä asiaan viitataan johdatosan kappaleissa. Tämä on minulle erittäin tärkeä asia. Meidän täytyy katsoa kokonaisriskiä, joten minä paneudun asiaan ja katson, voitaisinko tämä lisäys jotenkin ympätä ponsiosaan. Mutta vielä kerran kiitokset edustaja Nicholsonille erinomaisesta tekstistä. Kiitoksia edustaja Paulsen. Sitten edustaja Boyland, olkaa hyvä. Thank you, Chair, and I'd like to thank the... Kiitos puheenjohtaja. Haluan kiittää esittelijää hänen tekemästään työstä tässä aiheessa. Kuitenkin minulla on tiettyjä huolia liittyen sekä mietinnön eh, ulottuvuuksiin että ehdotukseen hakemuksen jättäminen voi olla hyvin turhauttavaa. Viivästyksen poistaminen totta kai on hyödyllistä, mutta vain silloin, kun ei turvallisuutta tarvikkeella vaaranneta. Sen takia varovaisuusperiaate on väistämättä otettava huomioon, aivan erityisesti kun keskustelemme sellaisista elintarvikkeista, joita kansalaiset eivät ole aiemmin EU-ssa käyttäneet. Tätä perusperiaatetta ei komission ehdotuksessa eikä esittelijän luonnos, luonnoksessa mainita. Olen huolissani sen suhteen, että arviointiprosessille määritellään tiettyjä määräaikoja silloin, kun käytetään nanoteknologiaa. Meillä ei ole tieteellistä konsensusta siitä, mikä on turvallinen taso nanomateriaalia elintarvikkeissa, joita ihmiset käyttävät, eikä voida myöskään määritellä sitä, minkälainen pitoisuus nanomateriaalia tuotteessa on, niin tässä nyt näytetään toimivan niin, että pannaan kärryt ikään kuin hevosen eteen. Näyttäisi järkevämmältä ja turvallisemmalta ajatukselta, että ei käsiteltäisi elintarvikkeita, joissa on nanomateriaalia samalla tavalla kuin sellaisia elintarvikkeita, joissa on käytetty esimerkiksi sieniä tai leviä. Eli nämä ovat eri kategorioissa. Emme voi sallia sitä, että meillä on elintarvikkeita, joiden ei ole katsottu tieteellisesti olevan turvallisia päätyvän kuluttajien lautaselle. No sitten nämä perinteiset elintarvikkeet. Esittelijä, niin kuin komissiokin toteaa, että kolmansista maista tulevat elintarvikkeet, joita pidetään unionissa uuselintarvikkeina, niiden katsotaan olevan perinteisiä elintarvikkeita vain silloin, kun ne on jalostettu perinteisistä tuotteista vuoden 2002 direktiivin, ei vaan asetuksen mukaisesti. Minulla on tässä edessäni määritelmä. Silloin kun kyse on elintarviketuotannosta tiloilla, mukaan luettuna myös metsästys- ja kalastustuotteet. Kaikki tuotteethan ovat alkutuotannon tuotetta, niin eikö tässä ole jonkinlainen virhe? Eikö kyse pitäisi olla pelkästään alkutuotannosta saatavista tuotteista? Muutoin tämä ala tulee aivan liian laajaksi. Haluaisin tähän selkeytystä ja on tässä kohdassa 12 vielä selkeytetään, että onpa sitten kyse jalostetuista tai jalostamattomista tuotteista, niin silti tätä määritelmää noudatetaan. No sitten uudet tuotantoprosessit, joita kenties sovelletaan elintarvikkeisiin ja mikä sitten on uutta, minkälainen aikaraja tähän pätee. Sitten tar- äh, valvontaa pitäisi olla enemmän ja toivottavasti tässä saadaan komissiolta suuntaviivoja. Esittelijä määrittelee, että e, uuselintarvikkeet sallitaan vain, jos ne eivät ole ravintoarvoltaan huomattavasti heikompia kuin perinteiset kuluttajan kannalta. Tämä on liian epäselvää. Tässä syntyy epävarmuutta oikeudellisesti. Haluaisin, että tämä kohta poistetaan tekstistä. Ja sitten kyse siitä, että tekstin kielimuotoa muutettaisiin, oli, puhuttaisiin pikemminkin turvallisuusvaaroista ihmisten terveydelle. Näin voitaisiin rajoittaa sitä laajuutta, jonka puitteissa turvallisuusriskejä arvioidaan. On jo nyt hyvin vaikeata havaita elintarvikkeiden nanomateriaaleja. Ei ole järkevää ennaltaan vielä kaventaa tätä soveltamisalaa. Silloin kun puhumme ruoasta ja julkist- kansanterveydestä, niin totta kai kaikkien huuselintarvikkeiden seuranta tulisi olla säännönmukaista, eikä vain näissä erityistapauksissa, niin kuin esittelijä ehdottaa. Mielelläni teen vielä varjoesittelijöiden kanssa jatkotyötä, jotta voin parantaa tekstiä. Kiitos. Grazie. Kiitoksia. Sitten edustaja Stais, olkaa hyvä. Äh, kiitoksia herra puheenjohtaja. Seitsemän asiaa. Ensimmäinen, siihen kollega Boylen jo viittasikin, eli varovaisuusperiaatteen käyttö, se on erittäin tärkeä periaate aina kun lainsäädäntöä laaditaan, joten olen kollega Boylen kanssa aivan täysin samaa mieltä. Me voisimme yhdessä laatia tarkistuksiakin tähän liittyen. Sitten toinen asia, vielä ei ole huomioitu sitä, että minkälainen lisähyöty uuselintarvikkeista olisi kansalaisille. Tämä varsinainen konsepti edusta ei ole mainittuna, jos tällainen etu on olemassa. Sitten seuraava seikka, kloonieläimistä peräisin olevat tuotteet. Görlingin esittämä teksti jonka esittelijä laati, niin tässä tekstissä sanotaan, että juridinen varmuus kaipaa siirtymää kautta ja tultaisiin olemaan komission yhteydessä. Meidän täytyy vielä pohtia tätä asiaa. Vihreät kuitenkin ovat huolestuneita siitä, että tässä saattaa päästä syntymään tällainen juridinen kuilu. Eli meillä ei ole uuselintarvikelainsäädäntöä, vaikka tuotteita on markkinoilla, joten meidän täytyy katsoa, mitä komission kahdelle ehdotukselle tapahtuu ja milloin ne astuvat voimaan. Eli parasta olisi, että ne astuvat voimaan samanaikaisesti. Sitten nanomateriaalit, kollega Potts viittasi tähän jo. Tällä hetkellä käytämme määritelmää, jota paraikaa tarkastellaan me olemme tähän liittyen esittäneet jo vastalauseemme, eli tässä FOC-asetuksen käsittelyn yhteydessä tässä viitataan juuri tähän 50 prosentin kynnykseen, mutta se liittyy todellakin mm, merkintöihin. Mutta nyt kyse on riskianalyysistä ja EFSA, elintarviketurvallisuusvirasto, ehdottaa, että käyttäisimme kynnysarvona 10 prosenttia. Ehkäpä se on sellainen asia, jota voitaisiin pohtia. Me emme puutu enää tähän etiketöintikysymykseen. Te katsotte tähän suuntaan jo niin huolestuneen näköisenä, mutta älkää huoliko, tästä asiasta on sovittu, mutta tämä määritelmä, sitä täytyy vielä tarkastella uudemman kerran konservatiivisempi lähestymistapa olisi paikallaan. Niin EFSA ehdottaa 10 prosenttia. Sitten keskustelu täytäntöönpanoa säädöksistä tai delegoidusta säädöksistä. Esittelijä sanoo, että tästä tulee melkoinen kädenvääntö neuvoston kanssa, koska neuvosto ei halua korvansa asialle lotkauttaa, joten meidän täytyy kynsinhampain pitää kiinni omasta kannastamme. Miksi delegoituja säädöksiä ei voitaisiin käyttää silloin, kun kyse on tämän tyyppisistä kysymyksistä? Jos esimerkiksi tiedetään, että uuselintarvikkeet voidaan hyväksyä ilman sen kummempaa tarkastusmahdollisuutta parlamentin puolella, kun lisäaineiden, ensyymien, aromiaineiden osalta näin voidaan tehdä, joten tästä puuttuu logiikka. Delegoidut säädökset ovat hyviä, mutta miksei sitä voitaisiin käyttää myös uuselintarvikkeiden osalta. Ja sitten toiseksi viimeinen asia, eli EFSAn mukanaoloprosessissa. prosessissa 9.2 artiklassa todetaan vielä tällä hetkellä, että komissio voi pyytää EFSAlta lausuntoa. Mielestäni tässä pitäisi käyttää alkuperäistä ehdotusta jonka mukaan EFSAan on aina oltava yhteydessä. Ja sitten vielä lopuksi avoimuuteen liittyvä kommentti. Minä jo esittelijä Nicholsonille totesin, mikä on meidän kantamme, ja on hienoa, että hän suhtautuu kommenttiimme avoimessa mielessä, ja minä tulen esittämään tarkistukseni aiheeseen liittyen, ja toivottavasti pääsemme siltä pohjalta yhteisymmärrykseen. Kiitoksia. Kiitoksia. Sitten kaikkaa. Hei. Olkaa hyvä. Kiitoksia puheenjohtaja uusi elintarvikekeskustelu ei päättäisi keskittyä pelkästään määritelmiin, koska olemme hyvin oikeastaan uuden vallankumouksen edessä. Jos me pitämme omissa linjoissamme, että saattaa olla aika haitallista meille. Mitä tulee sitten kuitenkin perinteisiin elintarvikkeisiin ja se automatiikka, mikä tässä tekstissä on mukana – eli kuinka voidaan suojella eh, väestöä uusilta elintarvikkeilta. Tietenkin tietylle väestöryhmälle saattaa tietyn järkeä olla haitallinen, joten puuttuu tietty mahdollisuus määritellä se turvallisuuden taso elintarvikkeille ja mikä myöskin sen epilogian taso. Annetaan vaikka esimerkki, vaikka gluteini intoleranssi Jotkut ensimmäisen maatalan vallankumouksen jälkeen ovat kehittäneet tällaisen intoleranssin tähän. Sen lisäksi se, että kun elintarvikkeet korotellaan toisella, se voidaan sallia, jos ei ole mitään riskiä tai muuta haittaa. Tämä on myös yksi, joka pitää ottaa huomioon, kun käsittelemme ehdotusta ja että pitää pystyä määritellä myöskin sitä, onko kyseessä uusi elintarvike. Tämä mahdollisuus pitää jättää myöskin komissiolle ja EFSAlle ja jäsenvaltioille. Mutta niitä tulee vaikuttamaan sitten taas säännösten toteuttamista yhteisön tasolla. Uusien elintarvikkeiden arviointikriteerit niiden pitää myöskin katsoa elinkaarivaikutusta, miten nämä uudet elintar- uusi elintarvikkeet vaikuttavat niiden elinkaaren aikana. Sitten kaksi muuta asiaa vielä. 22 kohta. Eli kuinka annetaan terveystietoja ja sitten kolme tarkistusta emme voi hyväksyä kuitenkaan. 28, artiklan 23 tehty tarkistus, siinä pyytään turvallisuus tai tietoja. Niin tätä ei siellä myöskään kattaa millään tietosuojamääräyksiä tai vähän heikentää sitä sillä. Nanomateriaalinen prosenttimäärä, meidänkin mielestä EPSAn kanta on parempi 10 prosenttia se voidaan sen ottaa kyllä tässä myös huomioon. Jotta tämäkin voidaan ottaa huomioon näissä ehdotuksissa. Kiitoksia. Kiitokset näistä kommenteista. Sitten otetaan muiden puheenvuorokierros kolme minuuttia per edustaja olisi aika. Edustaja Seijer Pielikieliksi. Kiitoksia herra puheenjohtaja. Me tuemme tätä ehdotusta erityisesti Nikolsonin tekemiä tarkistuksia. Mitä tulee äh, näihin aineisiin, niin meidän täytyy muistaa, että kun kyse on uusista äh, elintarvikkeista, niin siitä voi olla todellakin hyötyä, kun lähdetään maailman äh, väestöä ravitsemaan. Meidän täytyy varmistaa, että meillä on johdonmukainen lähestymistapa tämä tilkkutäkkijärjestelmä ei tule toimimaan, niin meidän täytyy varmistaa, ettei tästä synny tyhjentävää luetteloa, sillä jäsenvaltioilla ja tuotteilla pitää olla mahdollisuus toimia joustavasti, eli avoin luettelo oli tässä suhteessa tärkeä. Ja lopuksi todettakoon, että meidän täytyy korostaa juuri tuottajien vastuuta silloin, kun ilmoitetaan, onko kyse uusi elintarvikkeesta vaiko ei. Tästä keskustelimme jo viime viikolla eri yliopistojen edustajien ja kansalaisten kanssa. Meidän täytyy varmistaa, että myöskin nanomateriaalin suhteen saamme selkeää lainsäädäntöä käyttöön, sillä kyse on kansanterveydestä, mutta kaiken A ja O on turvalliset elintarvikkeet, jotka ovat kaikkien maailman kansalaisten saa käytettävissä. Kiitoksia edustaja Koputto sitten. Kiitoksia puheenjohtaja vain lyhyesti, koska täällä monella tästä on jo todettu. Mutta muutama kohta haluaisin tarkentaa. Ensinnäkin kiitokset esittelijälle. Hän on ottanut luokat mukaan erotukseen, joka ei pelkästään juridisella tasolla. Niitä voitaisiin ottaa sitten näihin totesi myöskin. Sitten täällä on se ongelma, joka on täällä monen muunkin taholta, että EU maksaa tavallaan hinnan siitä, että meillä on lainsäädännön tyhjiö tällä hetkellä. Tuon kannattaisi nyt kuitenkin sitten luoda tällaisia siirtymäkauden määräyksiä ja sitten katsoa äh, kloonituotteita vasta sitten siinä vaiheessa, kun tämä uusi direktiivi on voimassa. Telekoidusta säädöksistä käytiin myös keskustelun myös. Ja parlamentin pitää todellakin kiinnittää enemmän huomiota tähän. Tän, koska se on tärkeää, että parlamentilla on mahdollisuus valvoa tuoteluetteloa, joka hyväksytään. Sitten nanoteknologia vielä sananen edustaja Box täällä puhuikin jo siitä. Hänestä meidän kruvemme kantan, kannan tähän. Ja meidän pitää toki ottaa huomioon EFSAn esittämä kanta tähän ja ottaa huomioon kuluttajat. Sitten täällä on määritelmä, joka ei ole kovinkaan selkeä. näkymään koko tässä tekstissä kokonaisuudessa. Eli meidän pitää määritellä kyllä viite arvot aika tarkkaan. Ja EFSAn rooli joka tapauksessa, se on koordinoiva rooli yhdessä jäsenvaltioiden kanssa. Ja pitäisi katsoa myöskin olemassa olevia uuselintarvikkeita. Sitten vielä lopuksi perinteiset elintarvikkeet tulevat kolmaista maista. Se, että ne käyvät automaattisesti EFSAn riskiarvon läpi heti alussa, tämä on esimerkiksi hyvä menettelytapa. Kiitoksia edustaja Gardini. Kiitoksia puheenjohtaja. Vain lyhyesti. hyvä, että tässä katsotaan elintarvikkeiden turvallisuutta ja keskitytään siihen. Ja unohdetaan kaikki klooniasiat ja eläinten kloonaus ja kasvatusasiat syrjään. Tämä helpottaa neuvotteluja. Ja olen varma, että tällä tavoin saamme uusia elintarvikkeet oikealle raiteelle sitten, koska tietenkin näistä muista asioista tiedämme jo kannat jo hyvin. Joten tämä valinta on hyvä valinta, että toimimme näin, että näin tavallaan on paljon työtä jo tehty. Ja täällä oli paljon kantoja tähän liittyen. Ja vaikka tämä onkin vaikea aihe, niin haluaisin tehdä ehdotuksen. En tiedä, onko tämä teille hyväksyttävissä. Sen sijaan, että mennään katsomaan tässä nyt tätä, tätä aikataulua, niin toivottavasti tämä päättyisi nytkin nyt Italian puheenjohtajakauden aikana, mutta otta, ottaen huomioon, että huomenna meillä on työryhmän kokous neuvostossa – uuselintarvikkeista. Sen sijaan, että meillä on sitten perjantaihin mennessä tämä takaraja näille tarkistuksille, eikö voisi vähän, vähän pari päivää lisää aikaa, koska on vaikea aihe kyseessä. Olisi hyvä, että meillä olisi hyvä kuulla, meistä olisi hyvä kuulla ensin työryhmän esittämät kannat. Nämä voidaan välttää virheitä. Tämä on vaikea aihe ja sen sääntely on vaikeaa kysymässä ovat vakavat asiat, että ehkä päivä kaksi lisää määräaikaan ei muuttaisi asioita. Olisi hyvä tietää asiasta tarkemmin. Voisiko tämä olla mahdollista? Tämä olisi meistä hyvä. Eikä tehtäisi näin vääriä ratkaisuja. Mentäisiin oikeaan suuntaan ja saataisiin varmuus asioista. Kiitoksia. Sitten edustaja Pakso, viimeinen puheenvuoro, olkaa hyvä. Tisztában vagyok azzal, hogy egy hosszú jogalkotás... Kiitos puheenjohtaja. Lainsäädäntöprosessi on ollut pitkä, loppu hämöttää ja nyt pitäisi todella saattaa tämä prosessi loppuun. Mutta kyllä parlamentin jäsenenä haluan tuoda oman kantani kuitenkin esille. Tämän ehdotuksen täytyy noudattaa toisiaisuusperiaatetta. Ja toisaalta jäsenvaltiot eivät voi tämän ehdotuksen ehtoja yksin eristäytyneenä muista täyttää. Täytyy noudattaa elintarviketurvallisuutta ja kuluttajien edun nimessä vaaditaan EU-tason toimia. Minusta tämä lähestymistapa on väärä. Monessa jäsenvaltiossa on turvakriteereitä, turvatoimia, jotka ovat tiukempia kuin Euroopan unionin tasolla. Minun mielestäni tässä tapauksessa, tässä ehdotuksessa kyse on asetuksesta, joka säätelee elintarvikkeiden ja tuotteiden vapaata liikkuvuutta sisämarkkinoilla ja toisaalta meillä on jäsenvaltioissa turvamääräyksiä, säädöksiä. Komissio omassa ehdotuksessaan pitää ensisijaisena vapaata liikkuvuutta, tuotteiden vapaata liikkuvuutta. Minun mielestäni olisimme voineet esittää tässä vähemmän sitovan tekstin komissiosta, mutta komissio esittää nyt asetusta, joka, niin kuin totesin, korostaa vapaata liikkuvuutta, eivätkä jäsenvaltiot voi tehdä omia päätöksiään. Kiitos. Kiitoksia. Sitten komission edustajalla on puheenvuoro. Voitte esittää kantanne tähän monsieur le président. Jos teille sopii, niin voisin kuudella kohdalla tehdä yhden vedon kommenteista. Ensinnäkin kloonaus. Komissio yhdessä uuselintarvikeehdotuksen kanssa 2013 vuoden lopulla teki tämän ehdotuksen, jotta parlamentti ja neuvosto voisivat keskustella näistä kahdesta merkittävästä ehdotuksesta, aivan niin kuin muistuteltiin kloonaus on teksti, luonnos, joka ei varmasti parlamentissa eikä neuvostossakaan jätä ketään tunteettomaksi. Me katsomme, että kloonaus on paljon polemisempi aihe kuin uuselintarvikkeet. Keskustelu uuselintarvikkeiden osalta varmasti kehittyy nopeammin. Innovaatioita tehdään pk-yrityksissä, tämä on merkittävää, mutta tietyt parlamentin jäsenet esittivät toiveen, että tällä välillä ennen kuin kloonaustekstiä hyväksytään, kloonituote tilannetta selkeytettäisiin. Niin kauan kuin meillä ei ole kloonausalalta uutta lainsäädäntötekstiä, niin kloonaustuotteet, eli lihaa, maitotuotteet, tuotteet kloonatuista eläimistä, jos pyyntö esitetään, toistaiseksi pyyntö ei ole esitetty, ovat siis erityisen hakemuksen kohteena ja tulevat sitten EFSAn tutkittaviksi. Niin kuin tiedätte, tulevassa ehdotuksessa ajatellaan, että tällaiset kloonatuista eläimistä saadut tuotteet kiellettäisiin. Me ymmärrämme, että tällä välillä voi olla tarpeen selke- lisäselkeytyksiä esittää. Ja sitten toiseksi selkeämmät määritelmät muiden uuselintarvikkeiden osalta kloonaus poissuljettuna Luonnollisesti kaikki, mikä voi oikeudellisesti tilannetta selkeyttää, on tervetullutta. Ei kuitenkaan pidä toimia liian rajoittavasti. Meillä on tuotelista, tuoteluettelo uuselintarvikkeista, niin kuin vanhassakin asetuksessa. Ja sitten on tiettyjä ongelmia esimerkiksi hyönteisten luokittelun suhteen. Onko koko skorpioni uuselintarvike vaiko ei? Kaikki liian rajoittavat määritelmät voivat johtaa siihen, että syntyy oikeudellista epäselvyyttä. Eli tässä täytyy olla tarkkana, mutta periaatteessa kannatamme selkeämpiä määritelmiä. Olemme hieman epäröiviä kolmannessa kohdassa, eli lyhyemmissä määräajoissa. Ymmärrätte varmasti, että teollisuus haluaa lyhyet määräajat, jotta saadaan lupa nopeasti ja saadaan tuo, tuoduksi markkinoille uusi tuote nopeasti Mm, meillä on tiettyjä hallinnollisia määräaikoja. Äh, esimerkiksi yksiköiden väliset konsultaatiot, käännösajat ja niin edelleen komissiossa. Me emme halua liian lyhyitä määräaikoja, jotka toisin kuin voisi ajatella, eivät mahdollistaisi tyydyttävää aiheen tutkimista. Ja neljänneksi sitten nanomateriaalit. Pitää paikkansa, että EFSA puhuu omassa tieteellisessä kannassaan 10 prosentista. Tällä hetkellä, aivan niin kuin amerikkalaiset ystävämme, kanadalaiset ja australialaisetkin, ovat siinä tilanteessa, että on mahdotonta diagnosoida ainesosaa ja sitä, onko alle 50 prosenttia nanomateriaalia. Eli tämä 10 prosentin tavoite tällä hetkellä on mahdoton toteuttaa. Olemme pahoillamme tästä, koska katsomme, että elintarvikkeiden kyseessä ollessa ja merkintöjen kyseessä ollessa 10 prosentin kynnys on todellakin välttämätön kynnys. Mutta kun laboratoriotekniikka ei ole vielä sillä tasolla, että voitaisiin määritellä, onko 10, 20, 30, 40 prosenttia nanomateriaalia tietyssä tuotteessa, tietyssä ainesosassa, niin ei ole tyydyttävää tällaista kynnystä esittää. Mutta jatkossa keskustelemme delegoidusta säädöksistä ja aiomme ehdottaa, että tämä kynnys, joka nyt on 50 prosenttia, voidaan sitten tarkistaa laboratoriotekniikan kehittymisen myötä. Tiedeasiantuntijat EFSAn vahvistamana voivat sitten todeta, että varmalla tavalla voidaan ilman epäselvyyksiä diagnosoida vaikkapa 30, 20 tai 10 prosenttia, niin sitten voimme tähän pienempään, matalampaan kynnykseen siirtyä. Me ymmärrämme kuluttajien huolet. He haluavat saada tietoa, tulla informoiduksi. Tai eh, jos tietää, että on 10, 20 tai 50 prosenttia, niin, niin silloin turvallisuus on taattu kynnys on kynnys merkinnän näkökulmasta, ei turvallisuuden näkökulmasta. No sitten viides seikka liittyy tietosuojaan. Me katsomme, että tämän täytyy olla samassa linjassa väitteiden kanssa. Ei saa olla eroavaisuutta, koska sitten olisi haitallista teollisuuden näkökulmasta, jos olisi kahta erityyppistä lainsäädäntöä tässä. Täytyy olla varovainen. Toisaalta täytyy suojella innovointia ja patentteja. Ja toisaalta taas täytyy tehdä yritykselle mahdolliseksi kehittää uusia tuotteita. Mielestämme tässä tulee olla varsin varovainen. Loppuun sitten muutama sana delegoidusta säädöksestä. Delegoidut säädökset, niin kuin tiedätte, tulevassa komissiossa, joka nyt astuu virkaansa. Sitten kun lopullisesti olette hyväksyneet kaikki nimitetyt komission jäsenet, on ohjelmassa, että parlamentti olisi paljon enemmän mukana äh, delegoitujen säädösten laadintavaiheessa jo. Jo nyt, mutta kenties systemaattisemmin jatkossa voitte olla enemmän mukana parlamentin tasolla silloin, kun näitä delegoituja säädöksiä valmistellaan komissiossa. Tämä mahdollistaa sen, että jo ennakolta tiedätte, mihin, mitä komissio aikoo tehdä, mihin se pyrkii, ja teillä on paremmat mahdollisuudet reagoida niissä tapauksissa, joissa delegoidut säädökset mahdollisesti teille eivät sopisi. Puheenjohtaja, lopuksi vielä haluaisin todeta, että me teemme läheistä yhteistyötä esittelijä Nikolsonin ja varjoesittelijöiden kanssa, jotta tämä teksti, mietintö ja teidän keskustelunne pääsevät nopeasti eteenpäin. Ja toivomme, että neuvoston kanssa sopimukseen päästään. Kiitos puheenjohtaja. Grazie. Kiitoksia komission edustajalle. Kiitokset myöskin näistä muutamista teknisistä lisätiedoista, joita annoitte meille. Ja sitten edustaja Nicholson, voitte päättää tämän keskustelun. Olkaa hyvä. Thank you very much, Chairman. I'm deeply conscious where... Paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Esitän asiani hyvin lyhyesti, kun aikan kortilla. Kuten tiedät, tämä on hyvin teknisluonteinen mietintö. Jotkut ovat esittäneet kysymyksiä tähän liittyen ja jotkut joistakin voidaan keskustella muualla, kunhan kaikki tarkistukset ovat pöydällä. Nanoteknologiakin tuli esille. Tästä tulee melkoinen vääntö, kunhan yhteispäätösmenettelyyn päästään ja yritetään tarkistusten kautta löytää kompromissia. Mutta muistuttaisin kaikkea siitä, että neuvoston asiantuntijatkaan eivät pääse asiasta yhteisymmärryksen, joten me voisimme jollakin tavalla auttaa tässä hankalassa tilanteessa. Joten suhteellisen rauhallisin mielin suhtautuisin asiaan, mutta tämä asia pitää saada tehtyä kunnolla, sillä jos se ei onnistu, niin siitä syntyy suuria ongelmia, eli siis tässä mielessä tämä on erittäin tärkeä asia. Täällä kysyttiin myöskin tätä jatkoaikaa. Se olisi hyvä, mutta sihteeristö ilmoitti minulle, että tietenkin tarkistus ja jättöpäivä voisi olla perjantai kello neljä, mutta kaikki ovat matkalla Strasburiin ja voisimme jatkaa tätä palauttamisaikaa tai määräaikaa maanantaihin, mutta se tarkoittaa sitä, että menittäisimme aikaa ja meillä ei olisi sitten enää näitä käännöksiä käytettävissämme. Eli käännökset eivät ehtisi maanantain kokoukseen, jotta voisimme sitä aiheesta äänestää. Olisi tietenkin hienoa, jos lisäaikaa sai, saataisiin, mutta ehkäpä nyt on tärkeämpää kuitenkin äänestää asiasta Strasbourgissa, joten toivoisin ymmärtäväisyyttä. No, tällä viikolla täytyy sitten tehdä enemmän töitä, mutta kiitokset kaikille näistä hyödyllisistä kommenteista, kiitokset komissiolle ja mielenkiinnolla jään odottamaan yhteistyötä varjoesittelijöiden kanssa ja minä uskon, että tästä tulee oikein hyvä teksti, kunhan tarkistukset ovat pöydällä ja katsotaan sitten, minkälaisia kompromisseja, kompromisseja saadaan sorvattua. Oikein paljon kiitoksia, herra puheenjohtaja. Grazie, James. Kiitoksia, James. Sitten katsotaan aikataulua taas. Kuten totesit, olisi vaikeuksia saada tarkistukset käännettyä ajoissa – seuraavaan kokoukseen. Sillä seuraavi on Strasburgin viikko. Ja Strasburgissa, ikävä kyllä, on hyvin vaikeaa saada ja lähettää käännöksiä, joten pidetään kiinni alkuperäisestä aikataulusta 17. lokakuuta kello 10 aamupäivällä on tarkistusten jättämisen määräaika. Seuraava kokous on 5.6. marraskuuta, jos voidaan keskustella tästä asiasta. Ja sitten Envi-äänestys on erityiskokouksessamme 24. marraskuuta Strasbourgissa. Näin olemme päättäneet estyslistan kohtien käsittelyn valiokunnassamme. Kiitokset osallistumisesta kokoukseen. Näin voimme, voimme päättää valiokunnan kokouksen. Seuraavaksi tulee sitten koordinaattoreiden kokous. Kiitoksia.